Good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Pyytäisin teitä istuutumaan. Niin voimme aloittaa. Olen iloinen, että meillä on vieraana tohtori Matido Moitti, joka on WHOn aluejohtaja Afrikasta. Tohtori Matti on Botswanasta ja ensimmäinen naispuolinen WHOn aluejohtaja Afrikassa. Hän on kansanterveyden veteraani, jolla on yli 35 kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä työstä. Hän lähti WHOn Afrikan aluetoimistoon vuonna 1999 ja hän on ollut eri asemissa ennen alueellista johtajuutta on tehnyt tätä työtä monipuolisesti. Tämä keskustelu antaa meille mahdollisuuden puhua kestävistä kehitystavoitteista ja terveydestä. Keskitymme tartuntatauteihin ja terveydellisiin hätätilanteisiin. Toivotan tervetulleeksi myös afrikkalaiset parlamentaarikot, jotka on kutsuttu tänne viettämään Afrikka-viikkoa. Meillä on Pan-Afrikan parlamentista vieras, voitte ehkä vilkuttaa. Hyvää iltapäivää. Nigerian Parliament. Nigerian parlamentista. Tervetuloa. Ja Marokon parlamentista. Tervetuloa. Ja Tunisian parlamentista. Tervetuloa. Jäikö joku mä mainitsematta? Jos ei, niin, tervetuloa kaikille ja hyvät kollegat, aloitetaan nyt tämä kokous. Ensin tietenkin antaisin tohtori Hotelle puheenvuoron. Hän voi kertoa vähän haasteista ja kokemuksista <clears throat> hyvin tärkeässä tehtävässä, joka hänellä on WHOssa. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja, ja Afrikan unionin edustajat, olen iloinen, että, että me panna afrikkalaisesta parlamentista on niin ikään edustajat paikalla. Ja erityisesti haluan tietysti kiittää siitä, että olette kutsuneet minut tänne Afrikan viikon puitteissa käymään keskustelua Afrikan terveystilanteesta. Ja tässä meidän pahin ongelmamme on edelleenkin, ovat edelleenkin tarttuvat taudit, tartuntataudit, e, myöskin äiti, äh, naiset, e, naisia synnytyksen yhteydessä kuolee e, run, runsaasti. Sitten myöskin nämä krooniset sairaudet, ei tarttuvat taudit ovat yhtenä aika vakava riesa nekin, ja kaikki tulehdustaudit, näin poispäin. Eli meillä on tällainen äh, äh, sairauksien kaksoiskuorma, joka edellyttää meiltä äh, tehokasta, tehokkaita vastatoimia, että saamme ne hallintaan. Eli että todellakin minulla on etuoikeus, ilo ja kunnia keskustella kanssanne tästä näistä ongelmista ja se yhteistyön hengessä me pystymme tämän, nämä riesat ehkä poistamaan. Kaikkihan tapahtuu näiden kestävien kehitystavoitteiden mukaisesti. Jos ajatellaan terveystilannetta Afrikassa, tämä, <clears throat> tämä tarjoaa myöskin monia mahdollisuuksia, suuria haasteita, mutta myöskin monia haasteita. Näillä, näissä kehitystavoitteissa nimenomaan Ah, terveystilanne Afrikassa on yksi painopisteistä. Ja se, että saadaan todellakin ihmisille terveellinen elämä, DG3 äh, keskiössä tietenkin se on nyt näiden kestävien tavoitteiden ytimessä, koska terveys äh, kytkeytyy kiinteästi näihin muihin tavoitteisiin, koska niidenkin onnistuminen on riippuvainen terveystilanteesta. Hyvä terveys tietenkin voi sitten äh, tulevaisuudessa kantaa kortensa myöskin muihin menestyksen kekoihin. Tässä näinä aikoina on ole erityisen tärkeää saada käyntiin sellaisia mekanismeja, jotka edesauttavat terveyttä kaikilla politiikan teon sektoreilla sen varmistamiseksi, että, että, että, että tämä politiikka, mitä harjoitetaan, ei nyt ainakaan missään tapauksessa ole esteenä terveellisellä kehityksellä, vaan päinvastoin terve, ter, terveyspolitiikkaan on ö, ö, investoitu merkittävästi. Ne on, ö, esimerkiksi lapsikuolleisuus kuolleisuus on merkittävästi ö, vähentynyt vähentynyt merkittävästi myöskin AIDS ovat ovat eh, niin ikään vähenemään päin, samoin kuin malariakuolemat. Eli tämä on nyt tämän kestävien kestä, kehitystavoitteiden mukaisesti toteutettujen terveyspoliittisen toimien ansiota pitkälti. Jos me ajattelemme kansallisten viranomaisten eh, eh, toimintaa ja heidän kasvavaa kiinnostusta mm, terveyteen. Se on huomio, huomionarvoista, vaikkakaan ei vielä tietenkään ole lainkaan riittävää jos ajatellaan perusterveydenhuolto- ja terveyspalvelujen saatavuutta, kun meidän täytyy nopeasti saada kuolevuusluvut laskuun, jos todellakin aiomme saavuttaa nämä kestävät, kestävän kehityksen tavoitteet. Me jos ajatellaan näitä uusia työkaluja, joita me haluamme antaa meidän valtioillemme terveyden, terveyskehityksen vauhdittamiseksi. Meidän Afrikan nuori, väestö on nuorta, lisääntyy voimakkaasti. Ja olen iloisena huomannut, miten luovasti ja innokkaasti nuoriso maksuu uuden, uuden tekniikan. Samoin sitten myöskin äh, yksityinen sekä julkinenkin sektori ja tässä terveydenhuoltosektori toki mukana. Mikään äh, ei muu kuin Ebola äh, epidemia ei muistuttanut meitä yhtä tehokkaasti siitä, miten haavoittuvaisia me oikeastaan olemmekin ja millä tavalla kaivataan todella jättimäisiä investointeja, jotta voidaan tällaiset tarttuvat taudit ja pandemiat estää jo hyvissä ajoin. Maailmahan on hyvin toisiinsa nivoutunut ja kytkeytynyt. Ja, ja tuossa sitten huomasit, huomattiin se erityisen erityisen selvästi ja hätkähdyttävästi, kun Ebola kolkutteli jo tuolla kehittyneenkin maailman ovilla. ovilla. Että tämä on aivan mahdollista, että tällainen pandemia jossakin vaiheessa koko maailmaan leviää. Haluaisin muutaman, äh, muutaman seikan tähän ottaa esille ajatellen näitä äh, Afrikan äh, suurimpia haasteita HIV äh, tietenkin, Afrikkahan on kaikkein altistunein HIV äh, sairaus. Nykyisin arvellaan, että noin 25,5 miljoonaa afrikkalaista kärsii HIVistä ja, ja äh, sen äh, hallitseminen ja äh, leviämisen ehkäiseminen on yksi päätavoitteitamme. Viime vuonna 1,2 miljoonaa äh, sai tartunnan ja monissa maissa luvut ovat vielä paljon merkittävän paljon suurempia noin suhteellisesti. Me olemme 12 miljoonaa edelleenkin Afrikassa sellaista, jotka eivät saa minkäänlaista hoitoa aisiin, Eivät sen vuoksi sitten ihmisiä kuolee huomattavasti huomattavin joukoin edelleenkin, elleivät saa tätä lääkehoitoa. Kehitys kuitenkin on ollut tasaisen varmaa koko mante, mantereella HIV-potilaiden osalta. keskisen ja keskisen Afrikan Äh, maissa äh, ollaan oltu muita alueita jäljessä AIDSin hoitomenetelmien hankkimisessa potilaiden käyttöön. Kun ajoimme tätä hanketta eteenpäin, millä sitten HIV-hoitoa äh, asukkaille, ei se, totesimme, että se voi olla lääkärivetoista, koska lääkäreitä ei yksinkertaisesti riitä siellä äh, kaikki koulut, äh, kouluttautuneet lääkärit sitten voivat tämän hoidon käynnistää, eli siinä tietysti rimaa siltä osin äh, laskettiin. Me pyrimme saamaan politiikkaa uusiin uomiin. Meillä on tällaisia hätä, hätähankkeita, joilla pyritään kuromaan sitten umpeen näitä tätä jälkeen jääneisyyttä esimerkiksi juuri AIDS-hoidossa. Tarkoituksena on saada päättymään Aisin merkittävä rooli tällaisena julkisen terveydenhuollon ongelmana. Hoitoa on nyt nykyään, sitä on tehostettu ja sen saatavuutta on parattu Yhdysvaltain hallituksen ja muilla globaalein rahoitusvaroin sitä on kyetty parantamaan. Meillä on tarkoituksena johon toivon pääsevämme saamaan 23 miljoonaa ihmistä hoidon piiriin 2020 vuoteen mennessä. Myöskin kotimaiset resurssit on yhä tehokkaammin kyettävä suuntaamaan AIDSin äh, taltuttamiseen ja hoitoon eri jäsenmaissa, vaikka äh, tartuntaluvut ovat äh, yleisesti ottaen laskussa nuo ihan nuoren väestön keskuudessa. Tauti on edelleen Äh, varsin vahingollinen, jos ajatellaan sukupuolisuhteet äh, äh, ja sitten toisaalta esimerkiksi ihmisten estyneisyys ja ja haluttomuus puhua näistä asioista julkisesti ovat merkittävänä esteenä tämän taudin sairauden taltuttamisessa tässä kohderyhmänä ovat tietenkin avainryhmät, esimerkiksi seksityöläiset ja naiset, jotka ovat muuten aktiivisia sukupuolielämässään. Siinä on vielä paljon tehtävää. Toive, toiveita on. Tässä on tällainen pikku lapsi, jonka kantapäästä on otettu vero, vero, verinäyte sitten tämän HIV-mahdollisen tartunnan toteamiseksi äidistä, äidiltä lapsille siirtyvät tartunnat ovat selkeästi vähentyneet, mikä on miellyttävää. Sitten muutama sana tuberkuloosista, tuberkuloosista koska Afrikan aluehan on aivan kohtuuttoman näkyvästi edustettuna, vaikka väestö on vain 15 prosenttia ja koko maailman väestö, että sen niin tuberkuloosiosuus on 25 prosenttia. Sehän kytkeytyy HIV-tartuntoihin aika kiinteästi, koska niillä ihmisillä, mm, jotka on HIV, on taipumus soitten sairastua noin latentisti jonkin tubisairauksiin jossakin myöhemmässä vaiheessa elämäänsä, koska he ovat tietysti altistuneempia heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi Samoin myöskin sitten äh, lääkeaineilla vastustuskykyisen tuberkuloosin leviäminen on huolestuttava tällä haavaa Afrikassa. Äh, äh, siitä, siitä, sitä kautta hoito muodostuu erittäin kalliiksi. Tämähän edellyttää tietysti sellaista monialaista lähestymistapaa kaikkein alttiimpia ovat, ovat tietysti ne, jotka ovat alttiimpia, ovat siis kaivostyöläiset esimerkiksi, jotka altistuvat kaivos- ja hiili, hiilipölylle ja ovat altistuneet jo vuosikymmeniä. Ja samoin rakennusteollisuuden alalla työskentelevät ovat alttiimpia vangit, taas vastaavasti sitten saavat helpoimmin sekä HIV että tubi tartunnat, koska olosuhteet ovat taudin leviämisellä otolliset Tarkoituksena on kehittää uusia työkaluja, uusia keinoja tuberkuloosin kukistamiseksi, esimerkiksi mitä tulee diagnostiikkaan, hoito, hoitosykliä on kyetty, kyetty tiivistämään niin, että saadaan potilashoitoon ja terveeksi huomattavasti entistä nopeammin. Niin ikään on osoittautunut mahdollisuuksi kenties sitten tuberkuloosin saada Bowlissa saada aisoihin kokonaan 2030 vuoteen mennessä siinä tapauksessa, että rahoitus ja muut yhteistyökuviot saadaan kuntoon. Kävin, kävin Moskovassa viime viikolla siellä, oli tuberkuloosista, tuberkuloosin keskittynyt ministeritapahtuma ja siitä se oli tämä Moskovan julkilausuma, jonka tar- jossa kerrot, Äh, luvattiin sitten tuberkuloosiin keskittyvää, keskittyvää YK on yleiskokouksen erityisistuntoa ja samoin sitten äh, myöskin alasta ja vaivasta äh, tiedottamisen tehostamista ja valistuksen tehostamista esimerkiksi juuri täällä Euroopassa, niin että myöskin valtionpäämiehet pää, saavat tietoa tästä, tästä sairaudesta ja sen, sen ää, sen vaarallisuudesta. Se ei ole saanut samanlaista julkisuutta läheskään kuin HIV on saanut tuberkuloosi samoin kuin HIV tietenkin on, näyttelee merkittävää roolia ylipäätänsä terveydenhoidon vaikkapa kustannusten säästötoimissa. Malariasta voidaan sanoa, että, että etelä, Saharan eteläpuolen Afrikka on malarian tyyssiä siellä on noin 190 miljoonaa uutta tapausta vuosittain ja 395 000 kuolemaan tapausta vuosittain tämän lopun vuodelta 2015. Tässäkin on saavutettu edistystä. Malaria tartuntoja ja kuolemantapauksia on kyetty alentamaan tämän vuositahuoneen tavoite, tavoitesuunnitelmien puitteissa olimme yhteistyössä kumppaneiden ja muiden globaalien rahoitustahojen ja asiantuntijatahojen kanssa, minkä ansiosta tapa, malaria kuolemat, kuolemien määrä väheni 6,8 miljoonalla ja yli 660 miljoonaa tapausta vähemmän esiintyi kuin aiempina vertailuaikoina. Lapsethan ovat erityisen alttiita saamaan malariatartunnan ja niin sen vuoksi olemme toteuttaneet useita laajoja tutkimuksia lasten sairastuvuuden vähentämiseksi niin, että myöskin sitten tartunnan jälkeen lapsi saadaan mahdollisimman nopeasti hoitoon. Ja on niin ikään käynnistetty tällaisia pilottihankkeita, joissa sitten uusia rokotteita on testattu. Ja kaiken, kaiken kaikkiaan saatu, yrit, pyritty saamaan näitä rokotuspalveluja yhä, yhä laajemmalle käyttöön Afrikan mantereella. Mitä, mitä näihin tartuntatauteihin vielä tulee, Voi puhua näistä unohdetuista tropista taudeista, tämmöistä ikiaikaisista parasitaatioista, unitautia, unitauti, elefanttitauti, e, monia vastaavia sellaisia, jotka iskevät maaseutuun, jossa köyhien, köyhien ihmisten vaivana ovat ensin siellä ovat jatkuvassa tämmöisen köy, köy, köyhyyden, köyhyyden kierre ja sitten sairastunut ihminen edelleen kiihdyttää tätä kierrettä. Ihmisillä ei ole turva, puhdasta juomavettä eikä, eikä minkään, muita, minkään muunlaisia saniteettitilojakaan. 2012 järjestettiin Lontossa konferenssi, jossa olivat kansalaisjärjestöjen, valtiovaltojen, hyvän tekeväisjärjestöjen ja suurten rahoittajien edustajat kokoontuvat yhteen saadakseen vauhtia näiden unohdettujen trooppisten tautien hoitoon uutta puhtia pyrkiä kit- kitkemään tietyt sairaudet kokonaan tietyiltä seuduilta. Eh, eh, niin, tällä tavalla esimerkiksi on onnistuttu massiivisin rokotuskampanjoin ja, ja lääkekampanjoin saamaan tietyt, tietyt alueet koko, kokonaan äh, vapaaksi äh, näistä suurista tärke- pahimmista tar- tropista tarvista. Malawi, Etelä- Etelä-Afrikka, läntinen Etelä-Afrikka ovat olleet yksi ja parhaita esimerkkejä. Meillä on nyt sitten myöskin yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa eh, lahjoittavat eh, lääke- lääkeaineita näiden tautien saamiseksi kuriin. Nämä, tämähän on hyvä, eh, hyvä investointi, jos mikä on todettu, että noin 50 senttiä per henki tarvitaan parhaimmassa äh, tapauksessa näiden äh, sairauksien aisoissa pitämiseksi. Of communicable disease and epidemics. Äh, jos ajatellaan tätä, näitä, näitä epidemioita meidän alueellamme, mainitsin tässä jo tämän Ebola-epidemian, voisimme tässä yhteydessä tietenkin sitten ottaa erityisesti kiikarin eh, sellaiset maat, joilla on terveydenhuoltojärjestelmä sen verran eh, eh, hyvässä jamassa, että pystyvät tällaiseen mahdolliseen epidemiaan reagoimaan hyvissä ajoin ja estämään, estämään sen sitten leviämisen muualle nopeasti. Meillä on noin saattaa tapahtumaa vuosittain erilaisia taudin ilmaantumistapauksia. Tiimimme tekee valtioiden kanssa yhteistyötä. Usein kyse on juuri tautuntataudoista, kolerasta, ebolasta, tässä kuumeesta, aivokalvon tulehduksesta, keltakuumeesta. Tämän tyyppisiä tapauksia on ollut Lisäksi Pohjois-Nigerian ongelmat ja Keski-Afrikan tasavallan konfliktialueet. Silloin kansanterveysjärjestelmä kärsii tietenkin kovasti ja silloin voi olla esimerkiksi tuhka rokkoepidemioita. Me pyrimme tukemaan. Antimikrobiresistenssi on suuri ongelma. Antibioottien, sanoisinko, ylikäyttö järjestelmissä on suuri ongelma, samoin kuin antibioottien käyttö maataloudessa. Nämä antibiootit päätyvät ympäristöömme ja edistävät resistenssiä. Kaikki nämä asiat heijastelevat sitä, että terveydenhoitojärjestelmät eivät ole riittävän vankkoja. Meillä ei ole riittävästi sairaaloita tai henkilökuntaa tai laboratorioita, jotta voidaan ajoissa nopeasti todeta sairauden leviäminen tai tehdä valvovia toimia. Yksinkertaiset toimet, joilla voidaan estää tartunta, esimerkiksi käsineiden käyttö, tai se, miten kohdellaan potilaita päivittäisessä työssä. WHO vastaa eri tavoin, eri tukitoimin, jotta voitaisiin parantaa maiden kapasiteettia. Me siis uskomme, että kun tautitaakka on niin raskas, niin tietyt edistysaskeleet, joita on tehty erityisesti kansainvälisten investointien kautta, mutta erityisesti tämä kautta, että on sitouduttu voimakkaammin, on päästy merkittävästi eteenpäin esimerkiksi polion vastaisessa taistelussa. Ensimmäinen merkittävä ajankohta oli vuonna 2000. Poliota esiintyy usein alueille, joissa on konflikteja. Kolis-Nigeriassa esimerkiksi. Nyt olemme kuulleet, että poliota, polio leviää siellä edelleen, tai esimerkiksi Afganistanissa. Polio on siis juurittava sieltä. Me olemme oppimassa yhteistyötä turvallisuusjoukkojen kanssa. En koskaan aikaisemmin olisi uskonut, että voisin keskustella armeijan edustajien kanssa näin, että pyydän, voisitteko päästää meidät joillekin alueille esimerkiksi toteuttamaan poliorokotuksia. Me joudumme oppimaan siis aivan uusia tapoja, joilla päästään sitten lopulta kokonaan eri näistä – sairauksista. Tuberkuloosin ja malarian osalta myös pyritään ratkomaan kansanterveysongelmia. Kaiken tähän vaaditaan totta kai hyvin vankkoja terveydenhoitojärjestelmiä, joissa on riittävät budjetit, jotta voidaan estää se, että ihmiset joutuvat maksamaan suoraan, kun näkevät, pääsevät tapaamaan vaikka lääkäriä. Me tarvitsemme vakuutusjärjestelmiä, joissa yhdistellään yhteen puuliin rahat, jotta voidaan auttaa myös niitä, jotka ovat köyhimmistä kodeista saman perusterveydenhoitoa. Kaikki tämä työ liittyy tämän kattavan terveydenhoitoon. Me haluamme kattavan pääsyn terveydenhoitoon näissä maissa. Myös niihin koti, niille kotitalouksille, joissa on köyhyyttä. WHO on kehittänyt määritellyt tällaiset puitteet kattavalle terveydenhuollolle ja me teemme maidemme kanssa yhteistyötä, että nämä puitteet voidaan hyväksyä. Tällä hetkellä ymmärrämme, että voimme oppia siitä, miten on keskitytty tiettyihin tauteihin. Nyt meidän pitää keskittyä enemmän ihmisiin, siihen, miten voidaan huolehtia ennaltaehkäisystä ja hoidosta, niin että voimme tehokkaammin käyttää ne varat, hyödyksemme, joita meillä on, ja investoida nämä varat terveydenhoitojärjestelmien laajentamiseen näissä maissa. Osa työtämme tehdään niin, että saadaan parempi tasapaino. Me tuemme maita parantamaan terveydenhuoltojärjestelmiä, vahvistamaan niitä ja näytän teille tässä vain kuvan, jossa on kehitelty tiettyä indeksiä, jossa pyritään arvioimaan sitä, Miten peruspalvelupaketin kautta voidaan kattaa alueemme maat? Ja näette, että eroavaisuuksia maiden kesken on valtavasti. En tiedä, pystyttekö näkemään. Mutta ensimmäisenä siellä on Algeria. Yli 80 indeksinä ja sitten Niger viimeisenä. Nigerin indeksi on 11, joten näette, miten valtavasti tilanne vaihtelee. Se, minkälaista kapasiteettia mailla on tarjota perusterveydenhoitoa kansalaisilleen. Tämä on asia, johon meidän on puututtava, kun pyrimme tasa-arvoisempaan malliin. On huolehdittava siitä, että inhimillisiä resursseja terveydenhoitohenkilökuntaa on enemmän. Afrikassa on kovasti puutetta terveydenhoitajista, lääkäreistä, synnytyslääkäreistä – tarvitsisimme paljon enemmän, jos verrataan WHOn lukuihin. Kaikki liittyy siihen, miten paljon voidaan investoida, investoida terveyteen ja saada lisäksi kansainvälistä rahoitusta. Ihan lopuksi nopeasti vielä WHO Afrikan alueella on luotu nyt tällainen muutosagenda, jonka kautta pyritään muuttamaan työtapojamme. 47 jäsenvaltiota Yhdessä pyrimme orientoitumaan paremmin, keskittymään prioriteetteihin, vaikka maat ovat niin erilaisia keskenään. Nigeria esimerkiksi valtavan suuri maa, demokraattien Kongon tasavalta, tai sitten Lesotho tai Saatomme hyvin pieniä maita. Ja pitää pystyä auttamaan kaikkia näiden maiden tarpeiden mukaan. Me olemme työstäneet tätä ohjelmaa, jotta voidaan keskittyä enemmän tuloksiin, toimia tehokkaammin käyttää resurssejamme tehokkaasti. Niitä resursseja, joita meillä on käytössämme. Ja nyt voimme nähdä, että tilanne on paranemaan päin. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että me opimme paljon yhdessä jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmistä saadaan sellaiset, että todella puututaan niihin keskeisimpiin terveyshaasteisiin, joita meillä on. Integroitu lähestymistapa on tarpeen. Sitä kautta saadaan oikea tuki. Ja on hienoa, että meillä on myös Euroopan unionin tukema ohjelma, jossa käy, joka mahdollistaa vuoropuhelun käymisen maissa. Ja sitten pienempi integroitu lähestymistapa prioriteettiterveysongelmien osalta. Ja sitten meillä on lippu hanke vielä. Ja uskomme, että tämä saa ihan hyviä tuloksia aikaiseksi – tartuntatautien osalta myös äitien, vasta synnyttäneiden äitien ja pikkulasten terveyden osalta. Kiitos oikein paljon. Thank you very much for your presentation. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Oikein mielenkiintoista tietoa haasteista. Kysyisin kollegoilta, haluatteko käyttää puheenvuoroja ja kommentoida esittää ehkä kysymyksen. Sitä Charles, olkaa hyvä. Uh, yes, thank you very much. For... Kiitoksia. Olen Irlannista parlamentin jäsen. Tämä esitys oli oikein kiinnostava. Minusta on hyvin tärkeää että mietimme aina silloin tällä, mitä teemme, tuolla, mitä tuolla WHOssa tehdään. Joskus pidetään aivan itsestään selvänä tahot, jotka toimivat monella tavalla mainostamatta paljonkaan. Te pidämme tätä toimintaa aivan itsestään selvänä ennen kuin ryhdymme miettimään, mitä tapahtuisi, jos ei WHOta olisi. Mikä teidän mielestänne on se alue, jossa tarvitsette eniten resursseja, kun ajattelette työtänne Afrikassa? Missä on se suurin resurssi tarve? Thank, you for that. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kiitoksia, kun muistutitte tästä asiasta. On tärkeää, että viestimme enemmän omasta työstämme, kun teemme tätä työtämme mainostamatta suuremmin. Tarvitsemme mielestämme enemmän kapasiteettia tasolla, kun ajatellaan työtämme WHOssa. Suurimmassa osassa maista meissä on pieni tiimi ja on edustajat, muutamia asiantuntijoita ja toimistoissa on useimmiten kansallisia edust- asiantuntijoita, jotka tekevät tätä eri alueilla. Nyt haluaisimme toimia niin, että meillä olisi korkeatason asiantuntijuutta toimintapolitiikassa, joka voisi auttaa keskustan, kes, kes, keskuksen koordinointia ja näin päätöksenteossa ja toimintapolitiikan teossa voitaisiin saada myös teknistä apua Tarvitaan todella lisää kapasiteettia korkealle tasolle. Parempi kapasiteetti on tarpeen myös terveysjärjestelmien tasolla. Meillä on ihmisiä, jotka tekevät työtä hoiveen, malariaan, tuberkuloosien parissa. Kaikki nämä on asetettava kontekstiin, jossa on erittäin hyvin toimiva terveydenhuoltojärjestelmä tasolla, ja tähän tarvitaan lisää kapasiteettia. Kiitos, edustaja Müller. Oui, merci beaucoup. Kiitoksia. Hyvää päivää teille ja kiitoksia siitä, kun olitte täällä. Olen tietenkin tässä kuunnellut suurella mielenkiinnolla sen, mistä puhuitte. Hyvin keskeiseltä vaikuttaa se, että tarvitaan sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka ovat jäsenneltyjä ja vahvoja. Ilman tällaista kaikki kaikki hyvätkin ponnistelut eivät tule koskaan johtamaan niihin tuloksiin, joita niiltä odotetaan, eivät tietenkään. Voisitteko nyt kertoa, missä määrin, millä tavalla voisimme tehdä yhteistyötä niin, että tällainen terveydenhuoltojärjestelmä, sosiaaliturvajärjestelmä voitaisiin saada aikaan, eikä niinkään kiinnitettäisi huomiota näihin eh, epidemioihin ja kriiseihin. Uskon, että tällainen terveydenhuoltojärjestelmä olisi juuri tärkeä. Näin voitaisiin myös välttää eh, monien kansanosien poistuminen, se on usein eh, ainoa ratkaisu, kun he eivät pysty hoitamaan itseään, eivätkä saamaan hätätilanteisiin apua, e-, eivätkä terveydenhuoltoa. Me kunnioitamme Afrikkaa vahvasti ja me kunnioitamme afrikkalaisia. Se merkitsee myös, että on annettava mahdollisuus heille pysyä omissa maissaan ja oman kulttuurinsa piirissä. Kiitoksia. Okay, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre. Kiitoksia. Yritän vastata tähän ranskaksi. Sosiaalisuojasta uskon, että on paljon tehtävää niin, että voidaan vaikuttaa hallitusten sosiaalipolitiikkaan. Meillä on WHOssa erilaisia ohjeita ja teknistä apua kyllä tarjolla, mutta ensin pitää tehdä poliittiset päätökset. On siis tehtävä päätös siitä, että perustetaan jonkinlainen sosiaaliturvamekanismi, maksuosuudet, miten huomioidaan köyhemmät ja varakkaammat ja organisaation järjestelmä, joka voi toimia väestön keskuudessa hyvin. Tämä on poliittinen päätös, joka on tehtävä. Se on myös strateginen päätös, joka johtaa yhteiskunnassa kohti tasa-arvoisempaa tilannetta. Se on siis myös eettinen päätös. Uskon, että voimme tehdä yhteistyötä kun meillä on näitä opaskirjoja ja esimerkkejä monista maista, joissa tähän on ryhdytty, kuten Ruanda, Burundi. Näissä maissa on tähän ryhdytty. Joitakin kokemuksia Afrikasta on jo saatu ja ne antavat toivoa sille, että tällaiset mekanismit sosiaaliturvan alalla ovat mahdollisia. WHO ja teidän tahonne pyynnöt näitä maita on tärkeää on pohdittu sitä, kuinka voidaan tehdä päätöksiä. Voin, voimme tällaisen yhteistyön kautta päästä te- päätöksiin, jotka ovat te- tuottaneet hyviä tuloksia joissakin maissa ja osoittaneet, että näin voidaan suojella väestöä ja pyrkiä kohti yhdenvertaisuutta terveydenalan peruspalveluiden osalta. Meidän on aina muistettava se konteksti, jossa teemme työtä ja myös tavat, tapakulttuuri ja uskomukset, koska loppujen lopuksi voidaan väestölle sanoa mitä tahansa, mutta jos he eivät ole vakuuttuneita asioista ja jos se ei sovi yhteen heidän uskomuksiinsa ja elintapoihinsa, niin ei, mikään ei oikein kestä. Meidän olisi siis korostettava enemmän vuoropuhelua yhteisön kanssa on myös kuunneltava, mitä he sanovat ja mitä he ajattelevat ja pyrittävä sopeuttamaan omia strategioitamme niin, että voisimme tukea heitä heidän etenemisessään ja päätöksenteossa terveydenhuollon alalla. Tähän suuntaan mielestäni meidän pitäisi mennä eteenpäin. Ebola-epidemia antoi meille aikamoiset oppitunnit. Siellä meidän piti nöyrästi sopeutua yhteisön työskentelytapoihin niin, että saimme toteutettua toimia, joilla tätä sairautta voittiin ehkäistä. Hvala gospođo predsjedavajuća. Doktorice Moeti spomenuli... Kiitoksia puheenjohtaja. Tatak doktor. Tohtori Moeti, mainitsitte sen, että yksi suurista ongelmista, joka teillä on edessänne, on lääkäripula, kun pyritään sairaita hoitamaan. Joten mainitsitte siis lääkäripulan vakavana ongelmana. Lääkäreitä ei ole riittävästi sairaita hoitamaan, ja tämä lääkäripula on niin valtava, että joudutte sallimaan sen, että sairaanhoitajat toteuttavat sellaisia tehtäviä ja kantavat sellaista vastuuta, joka yleensä kuuluu lääkäreille. Minkälaisia ratkaisuja, ratkaisumalleja näette? Uskotteko, että toimielinten pitäisi investoida lääkärikoulutukseen Afrikassa? Vai olisikohan välttämätöntä tarjota mahdollisuuksia afrikkalaisille opiskella lääkäreiksi Euroopassa, jotta saataisiin lääkäritutkinto Euroopassa ja voitaisiin sitten palata Afrikkaan hoitamaan potilaita. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. On puhuttu monista toimista, joilla voitaisiin puuttua lääkäripulaan. Myös sairaanhoitajista on pulaa. Me kehotamme maita lisäämään lääkärikoulutusta merkittävästi sekä maan sisällä että kansainvälisesti ulkomailla. Totta kai olemme huomanneet, että usein kun lähdetään ulkomaille opiskelemaan, ei palatakaan sitten alkuperämaahan, vaan jäädään sinne opiskelumaahan. Me kovasti kannustamme maiden koulutuslaitosta lisäämään kapasiteettia. Selkeästi on puutteita siinä, miten paljon lääkäreitä meillä on ja miten paljon lääkäreitä koulutetaan, mutta koulutus ei sinänsä riitä, vaan näiden vastavalmistuneiden lääkäreiden pitää myös päästä töihin. Ja tämä on kovasti riippuvaista tietenkin julkisesta budjetista. Sieltä tulee joitain rajoitteita siksi, ettei ole riittävästi resursseja, kun ajatellaan, miten paljon henkilöitä maassa on. Meillä on siis myös ehdotuksena se, että maiden pitäisi pohtia tarkkaan kaikkia mahdollisuuksia parantaa koulutusta, tehdä julkishallinnon kanssa töitä, jotta voidaan myös parantaa työoloja ja sitä, miten paljon lääkäreitä voidaan palkata. Myös niin, että lääkärit siis jäävät töihin. Meillä on erittäin huonosti jakautuneet lääkärit, jos verrataan maaseutualueita ja kaupunkeja keskenään. Jossain maissa maaseudulla on vain muutamia sairaanhoitajia ja muutama lääkäri. Ei lääkäreitä siis. Joten tätä kapasiteettia on vahvistettava – mutta kuitenkin kun odotellaan näitä parannuksia, on huolehdittava siitä, että meillä on henkilökuntaa, joka voi auttaa potilaita. Ja siksi käytetään muita terveydenhoidon ammattilaisia. Olemme nähneet kuitenkin, että kun tällainen tehtävien muutosta uudelleen järjestäminen hoidetaan niin, että on selkeät säännöt, on tietyt algoritmit käytössä, tietty tuki. Ja silloin voidaan kyllä tarjota ihan hyvää hoitoa esimerkiksi HIV-AIDS-potilaille. Ja pelastaa ihmishenkiä, naisten henkiä maaseutualueella. Eli kyllä tällaiset aukot voidaan kattaa muilla ammattiryhmillä. Tarvitaan kuitenkin selkeät puitteet niin, että terveydenhoidon ammattilaiset voivat huolehtia osittain hoidosta ja myös valistuksesta kotitalouksien ja yhteisön tasolla. Kun pyritään näihin WHO-standardeihin, lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt ja niin edelleen. Samalla on kuitenkin tehtävä jotain, kun niin suuri aukko on kyseessä, kun ei ole riittävästi koulutettuja lääkäreitä. On kuitenkin oltava riittävä kapasiteetti tarjota palveluita. Totta kai pitää suunnitella myöskin niiden ammattiuria, jotka hoitavat nyt lääkärin tehtäviä, mutta nämä ovat niitä haasteita, joita nämä maat kohtaavat. Kiitos. Kiitos, edustaja Balcho. köszönöm a szót. Sajnos újulag és újulag hallunk hírek. Kiitoksia. Kuulemme täällä uutisia uusista sodista Afrikassa. Näin valitettavasti tilanne on. Afrikassa on maita, joissa hallitus ei edes enää, edes enää vakaasti toimi, kun nämä eri puolten väliset jännitteet lyövät yli Millaisia mahdollisuuksia tällaisessa tilanteessa on? Onko siellä mahdollista ryhtyä mihinkään terveydenhuollollisiin toimiin, mistä puhuitte? Hyvä rouva, kiitoksia. Yes, um, uh, thank you. Kiitos tästä kysymyksestä. Eh, minusta siinä yhteydessä, jossa eh, hallituksen eh, kapasiteetti on lujilla eh, jonkun selkkauksen tai soluttautumisten ja muiden tällaisten vuoksi. Ja eh, monista, monia maita tällainen, tämä on pitkäaikainen riesa. On nähty, että jossa kumppanihallitukset, kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt ovat sitten tulleet auttamaan, tarjoamaan, tarjoamaan perusterveydenhuolto kuitenkin me, me ainakin maailmanjärjestönä pyrimme koordinoimaan tätä yleistä terveydenhuoltotyötä. Esimerkiksi vaikkapa perustapalvelujen, perusterveydenhuoltopalvelujen, saniteettitilojen, tämän tyyppisten palvelujen tarjoamisessa niin, että ihmiset pysyvät elossa hengissä ja saavat lapset pääsevät kouluun ja näin poispäin. Ja muiden YK-kumppanien ja valtioiden roolina on sitten pyrkiä auttamaan järkevällä tavalla tässä koordinoidussa puitteissa esimerkiksi juuri tällaisten epidemioiden leviämisen uhatessa. WHO on tällainen tekninen organisaatio silti aika, siinä aika pitkällä, eli se toimii YK on kontekstissa ja se on YK on nimeämä ja osoittama, valtuuttama koordinoija silloin, kun on kysymys esimerkiksi selkkaustilanteiden, konfliktialueiden terveydenhoidon koordinoimisessa ja peruspalvelujen takaamisessa asukkaille. Kiitos. Sitten antaisin Afrikan parlamentin edustajille puheenvuoron. Todes Kali, sain sin puheenvuoron Marokon parlamentista. Olkaa hyvä. Who is it? Madame, madame. Ei, bonjour. Täällä. Madame la présidente. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä marokkolaisen valtuuskunnan kuntamme kutsusta tähän tilaisuuteen, jossa keskustellaan erityisesti tarttuvista tai taudeista, kuten Rova Moiti totesi, äitiyskuolemien torjunta, on erityisen tärkeää siinä mielessä, että naisten terveys osoittaa, mikä naisten asema on tietysti yhteiskunnassa. Marokossa olemme jatkuvalla tavalla tehneet työtä sen eteen, että olemme saaneet pienennettyä tätä lukua 35, 35 prosentilla viimeisen viiden vuoden aikana. Näin ollen Meillä on hyvin korkea taso edelleen, 112 äitiyskuolemaa 100 000 syntynyttä kohti. Tämä on kuitenkin nyt romahtunut viimeisen kyselyn mukaan. Nyt olisimme päässeet 72 prosenttia siitä alas. Toinen tärkeä näkökohta, johon, johon Jesse täällä viittasi, koskee lääkehoidon kattavuutta. Siellä, silläkin saralla on päästy paljon eteenpäin omassa maassamme lainsäädännön osalta. 90 prosenttia väestöstä tulee olemaan terveydenhuolto kattamaan ja myös eläke tähän kuuluu. Sairausvakuutus on ainoa tapa, jolla voidaan välttää sairauksien ja epävarmojen elosahteiden seuraukset vain 6,5 prosenttia on laskenut nämä tarttuvat taidot. Tämä on riittämätöntä, jotta voitaisiin vielä vahvistaa äh, tasa-arvoista hoitoon pääsyä, varsinkin maaseutualueilla. Tästä huolimatta Marokolla on kuitenkin ohjelmia, jotka koskevat äh, terveydenhuoltoa ja, äh, ja tarttuvia tauteja ja uusia tauteja ja näin pyritään vastaamaan kansanterveyteen haasteisiin ja pyritään myös osallistumaan kansainvälisiin ponnisteluihin tällä alalla. Näitä, näitä äh, toimia on korostanut myös WHO, erityisesti silloin kun kyseessä oli Ebola-epidemian vastaaminen. Tarttuvat taudit Marokossa ovat edelleen kansanterveyden ongelma ja ne liittyvät usein köyhyyteen ja myös haavoittuvassa asemassa oleviin väestönosiin, kuten maahanmuuttajiin jotka otetaan Markossa vastaan ja kotoutetaan ja heistä kannetaan vastuu. Kolme tilannetta voisi mainita tarttuvista taudeista. Tarttuvat taudit jossakin tapauksessa voidaan jopa poistaa. Malaria, trakomaa, kolera muun muassa ja vastasyntyneiden konjunktiviitti ja myös tietyt rokotuksella tai taudit. Yli 95 prosenttia on rokotuskatto, se on todellinen menestystarina. Sitten toinen kategoria, tässä eri ohjelmat eivät pysty välttämään tarttumia tuberkuloosia, HIV, aivokalvon tulehdus, ja muut taudit myös vakavat hengitysten sairaudet ja, ja kollektiiviset ruokamyrkytykset ja virusperäiset hepatiitit. Sitten kolmas kategoria, tässä meillä on uudet tautitapaukset, uudet taudit kyseessä ja tässä näissä asioissa vielä kun toimet ovat riittämättömiä. Pysyvä ongelma on tuberkuloosi. Se on edelleen merkittävä kansantalouden ongelmiin. 27-28 000 uutta tapausta vuosittain havaitaan erityisesti kaupunkialueilla. Yli 200 tuberkuloositapausta havaitaan myös vuosittain, jotka eivät, joihin ei lääkkeet päde. Kaupunkien reuna-alueilla on merkittäviä epidemioita ja yli yli 6500 posta on siltä havaittu. Sitten on ollut tulehdus, silloin tällöin nostaa päätään no, ja kolman kolmas johtaa 8-12 prosentissa. Sitten on paljon muita tauteja, joihin, joita jatkuvalla tavalla seurataan. Sitten vielä toimista. Kun ajatellaan näitä tauteja, jotka on hallinnassa. Niitä varten on integroitu ohjelma olemassa, jolla varmistetaan hyvän tuloksen säilyminen. Sitten AIDS, HIV. Meillä on kansallinen strateginen suunnitelma ja tukiohjelma. Vuonna 1986 oli ensimmäinen sairastunut, tämän jälkeen 6000 tapausta diagnosoitu 2010, 50 prosenttia niistä naisilla. Tämä enimmäkseen välity seksuaalisesti eikä har- harvemmin huumeiden kautta. Meillä on valistuskampanjoita tehty naisten ja nuorten keskuudessa ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden joukossa. Edelleen äidiltä ja lapselle siirtyy, mistä on pyritty välttämään – ja myös ikääntyneille tarttumistapauksia on pyritty sairaaloissa vähentämään. Nämä voivat olla vahinkojen seurasta. en Tässä on todettava tietynlaista para- edistymistä, mutta vielä tarvitaan vahvistusta. Edelleen meillä on psykologinen ja sosiaalinen tukiohjelma kansallisella tasolla Olemme myös pyrkineet vahvistamaan yhteisiä järjestelmiä niin, että voitaisiin helpottaa kansalaisjärjestöjen toimintaa tällä alalla. Tarkoituksena on saada aikaan globaali näkemys YK on AIDS-ohjelman puitteissa niin, että vuoteen 2020 mennessä päästäisiin kokonaan AIDSista eroon. Jarruna tälle tavoitteelle ovat kuitenkin Ähm, leimaaminen ja kriminalisointi, jotka ovat todella vaikeita ongelmia. Kyseessä on haavoittavissa omassa oleva väestö, äh, johon kuuluu 80 prosenttia äh, seksityöntekijät, äh, homoseksuaalit, vangit ja maahanmuuttajat kuuluvat näihin uhreihin. Tässäpä oli tarttuvien tautien tilanne. Meillä on merkittävä kumppani WHO. WHOssa jo, WHO aloitti, aloitti, teki aloitteen Marokon ministeriön kanssa niin, että voitaisiin parantaa terveydenalan toimintapolitiikkaa ja kehittää rajat ylittävää politiikkaa, jota ollaan juuri toteuttamissa. Kiitoksia. Merci, merci beaucoup. Uh, next, I would like... Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Svetlana Kiki saa puheenvuoron Nigerian parlamentista. Chair, all protocols observed. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Afrikassa sanotaan, että terveys on vaurautta. Me olemme sitoutuneita siihen, että huolehditaan siitä, että kansalaistemme terveystilanne parantuu. Tarvitsemme puhdasta vettä, sanitaattitila, tarvitaan terveydenhoitolaitoksia ja sairaaloita. Hallituksemme ja parlamenttimme Nigerian kansalliskokouksessa hyväksyttiin laki, jonka mukaan yksi prosentti kaikesta konsolidoituun tuloraaston tulevasta varasta, varoista – käytetään, tätä käyttävät eri hallinnon osiot, mutta tämä prosentti halutaan nyt varata terveydenhoitopalveluihin. Saimme tilastotietoa aikaisemmin. En ollut ihan varma siellä tilastotiedoissa Nigerian asemasta. Nigerian terveydenhoitorahasto on olemassa – liittovaltiotasolla meidän järjestelmässämme liittovaltion taso kuusi osavaltiota ja vielä alue- ja paikallishallinto. Ja meillä on päätökset, jotka tehdään kansalliskokouksessa ja myös osavaltion edustajat tulevat tekemään päätöksiä. Kuitenkin meillä on samoja terveydenhoitopalvelusuunnitelmia kansallisella ja alueellisemmalla tasolla. Esimerkiksi AIDS-valvonta EUn puolelta olette olleet yhteydessä tähän toimielimeen, joka pyrkii vähentämään AIDS-tartuntoja. Ja se toimii oikein hyvin. Sitten meillä on opetussairaalat ja terveydenhoitokeskukset kaikkialla maassamme. Siellä pyritään tarjoamaan hyvälaatuista terveydenhoitopalvelua kansalaisille ja tarjotaan myös koulutusmahdollisuuksia myös terveydenhoitohenkilökunnalle. Olemme hyvin iloisia siitä, että myös uskonnolliset yhteisömme ovat investoineet terveydenhoitolaitosten niin, että saadaan koulutettua sairaudenhoitajia niin, että saadaan riittävästi henkilökuntaa. Samantyyppisesti meillä on malaria-ongelma, joka on tappavampi tällä hetkellä. Ja nyt pyritään tekemään kaikki esimerkiksi hyttysverkkojen jakamisen kautta ja myöskin hygieniaolojen parantamisen kautta, että malarian leveäminen voidaan pysäyttää. Me olemme hyväksyneet myös lainsäädäntöä, joka liittyy vammaisten asemaan, se miten voidaan huolehtia vammaisten lääkkeiden saannista, hyvinvoinnista ja resurssien saamisesta esimerkiksi kuljetus tarkistuksia tarvittaessa. Periaatteessa pyritään myös puuttumaan perusterveydenhoito-ongelmiin. Nämä asiat on jaettu oikeille tahoille vuonna 2019 on ajateltu, että kaikille saataisiin, kaikkialle saataisiin tällainen perusterveydenhoitolaitos. Ja meillä on tällainen rahasto yleensä 100 miljardia euroa meille vuosittain. Ja me teemme yhteistyötä kaikki, jotta voidaan huolehtia siitä, että nämä terveyskeskukset jaetaan kaikkialle maahan niin, että kansalaiset saavat perusterveydenhoitoa. Meillä on myös Empower ohjelma, jonka kautta pyritään puuttumaan köyhyyteen, työttömyyteen ja nuorison ongelmiin. Osa ohjelmista liittyy siihen, että annetaan peruskoulutusta nuorille, jotta he voivat toimia työntekijöinä, työntekijöinä ja niin edelleen, niin että kouluttamattomuuden ongelma, kun ihmiset eivät tiedä, miten terveellisesti miten elettäisiin terveellisesti, niin voidaan estää tämän tietämättömyyden luomat ongelmat. Presidenttimme huolehti myös siitä, että kaikille alueille annetaan merkittävä summa perusterveydenhoidon tilanteen parantamiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille tärkeitä YK varapääsihteerin toimisto oli Nigeriassa. Aikaisemminhan puhuttiin vuosituhannen tavoitteista, nyt kestävän kehityksen tavoitteista. Mutta tärkeää, että on riittävästi osaavaa henkilökuntaa, riittäviä resursseja, jotta voidaan toteuttaa paikallisesti ja alueellisesti näitä terveysohjelmia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No, Kiitos oikein paljon. Haluaisitteko te kommentoida näiden parlamentaarikkojen puheenvuoroja? I'd like to thank the, the honorable... Kiitoksia kovasti Marokon ja Tarjan parlamenttien edustajat. Se, mitä olette nyt omassa maassanne tehneet terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi ja saattamiseksi kansalaistenne saapuville, on, ollut hyvin ansiokasta Marokossa on pyrkitty äitiyskuolleisuutta vähentämään merkittävästi, ja Nigeriassa puolestaan on on yritetty sitten taas tällainen perusterveydenhuoltoon saamaan uutta, uutta puhtia. Minä olen varmaan käynyt Nigerissä niin useammin kuin missä muussa maassa. Olen käynyt siellä kolmesti muutama kuukausi sitten viimeksi. Öö, öö, käynnistämässä polio- ja malarian vasta, vastaiset kampanjaa ja perusterveydenhuollon peruspalvelujen järjestämistä tässä maassa. Meidän maa, toimistamme on nimenomaan juuri tässä perusterveydenhuollossa ollut aktiivisin ja pyrkinyt sitten keräämään rahoitusta myöskin tällaiselle kansan terveyden ja sairausvakuutustoiminnan käynnistämisellä mainitsemanne strategia siitä, miten saada nuoriso mukaan tähän, tähän työhön on, on erittäin ansiokasta. Se, siitä on hyötyä sekä nuorille itselleen että koko maan terveydenhuollolle. Voin vakuuttaa, että me omalta puoleltamme teemme parhaamme, jotta pystyisimme sitten Nigerian rakenteita ja erilaisia instituutioita tältäkin osin vahvistamaan niin, että terveydenhuollon taso eh, pikkuhiljaa paranisi ja todellakin ihmisten eh, hengen turvaaminen onnistuisi entistä paremmin. Haluan vielä tähän lopuksi kiittää kaikkia edustajia tästä, siitä, että kut, olette, kutsuitte minut tänne ja teidän mielenkiintoista kommenteista ja kysymyksistänne. Eh, parlamentaarikot Afrikan unionissa ja äh, äh, kautta äh, maan joutuvat lähinnä ottamaan esille tällaisen rahoituskysymykset, sosiaaliturvan ja ihmisten rahoitukselle tai parattomuuteen perustavien esteiden poistaminen sitten terveydenhuollon palvelujen saatavuuden edestä parlamentit parlamenttinne saavat tietoa ja uutta uusia virikkeitä monilta yhteistyötasolta, niin että pystytte sitten politiikkaa ja to, toimia terveydenhuollon politiikan eri sarkaa, sarkoja sitten kehittämään, mikä tietysti on aivan olennaista tässä yhteisessä ponnistuksessa teidän roolinne päätöksentekijöinä ja tilivelvollisuuden penäjänä myöskin sitten, kun hankkeita on käynnistetty, on, on aivan olennainen. Me, me, me olemme tällainen tekninen virasto, ja, joka tuo, sit saa kerää tietoa, näyttöä siitä, miten hankkeet etenevät ja antavat, antaa neuvoja ja opastusta ja valistusta sitten sekä valtiovallalle että sitten juuri teille parlamentaarikoille teidän työssänne. Kiitoksia äh, tästä tilaisuudesta saada tulla tänne. Kiitos oikein paljon, tohtori Metti. Oli hienoa, että olitte täällä paikalla. Ja hienoa, jos voitte palatakin kertomaan meille, miten työt etenevät, jos olette Brysselissä. Toivomme kaikkea hyvää onnea ja menestystä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tapaaminen. colleagues, we have an exchange of views. Nyt kollegat keskustelemme komission kaussa aidoista ajanaikaista päästöistä ja neljännestä paketista. Tämä neljäs paketti on keskustelun kohteena teknisessä työryhmässä. Kevyiden neuvonen ajonaikaiset päästöt. Tässä otetaan huomioon uudet järjestelmät, joissa muun muassa saatetaan käyttöön riippumaton tarkastus ja siellä on myös kysymyksiä, jotka jäivät kolmesta ensimmäisestä RDE-yhteydestä yli. Meillä on komission edustaja autoteollisuuden Digigrovn yksikön päällikkö Sikovska. Teillä on puheenvuoro, 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, ja kiitoksia puheenjohtajalle. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta päivittää teitä tästä tilanteesta koskien työtämme neljännen todellisessa ajo-olosuhteessa syntyviä päästöjä koskevan paketin kohdalla. Varmaankin muistatte, että viime toukokuussa nämä todelliset ajonaikaiset pääsytestit, RD-testit astuvat voimaan ja nyt syyskuussa niitä soveltaa kaikkiin uusiin automalleihin. Tällä välillä olemme hyväksyneet niin sanotun kolmannen RD-paketin, joka koskee hiukkasten määrää. Ja nyt olemme saattamassa loppuun tätä RD-pakettia, jolla valmistellaan sääntöjä koskevat vaatimusten mukaisuutta, käytön aikaista vaatimusta mukaisuutta. Olemme oikein tyytyväisiä tästä mahdollisuudesta keskustella. Näin viimekin vuonna, kun valmistelimme kolmatta pakettia. Meistä se oli hyvin hyödyllinen keskustelu. Ja samalla tavalla teemme nyt tänään, kun esittelemme neljättä RDE-pakettia. Täällä on useampia asioita, jotka tulemme kattamaan tulevassa lainsäädännössä. Teillä on täällä kaikkein tärkeimmät kohdat näkyvissä. Ensinnäkin tarkastelemme sitä, kuinka voidaan varmistaa, kuinka voidaan tarkistaa käytön aikainen vaatimusten mukaisuus. Otamme käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan se, että autot vastaavat niitä standardeja käytön aikana, kuin mihin, mitä varten ne alun perin hyväksyttiin. Edelleen tarkistamme kaksi erilaisia arviointivälineitä, joita on nyt sovellettu RD-päästöihin. Sitten katsomme uudelleen marginaaleja. varmakin muistatte, kun, kun hyväksymme toisen RD-paketin. Meillä oli kaksi marginaalia, väliaikaisen marginaalin ja vaatimusten mukaisuutta varten ja toisen marginaalin, joka koski PEMS-laitteistoa. tämän, tätä tarkastelemme nyt uudestaan nelospaketissa. Sitten laadimme myös ohjeita PEMS-laitteista koneistoa varten, siis kannettava päästöjen mittausjärjestelmää varten. Sitten on vielä joitakin asioita, joita ei ole kunnolla pystytty käsittelemään aikaisempien pakettien kohdalla tai joissa tek- teknologia ja data ovat menneet eteenpäin, esimerkiksi hybridiautojen test- testausmenettelyt ja raskat polttoaineet. Tässä suurin piirtein uuden tarkastelun sisältö. Nyt keskittyn hetkeksi tähän vaatimusten mukaisuuden, mitä se tarkoittaa ja kuinka näemme tämän järjestelmän kehittävän. Tämä kuva osoittaa, että tulemme nojautumaan ja siihen, että tarkistamme, että autot suoriutuvat koko käyttöajan sillä tavalla kuin ne oli tarkastettu alussa. Tämä perustuu näyttöön, niin eikä tässä, tässä puhutaan siis päästöistä. Me käytämme PEMSiä, etävälineitä, SEMSejä ja, ja saamme tätä eri tahoilta. Haluamme mukaan valmisteen lisäksi myös kolmannet tahot, kansalaisjärjestöt, eri, eri, erityyppiset sidosryhmät ja nämä data tietenkin validoidaan, koska muussa tapauksessa voi olla vaarana, että tieto ei ole uskottavaa, joten tässä tulee olemaan validointiprosessi ja sitten katsotaan, mikä on tapa, paras tapa validoida näitä tietoja. Ja lopuksi julkaisemme nämä tiedot kerran vuodessa. Se ei tarkoita, etteikö näitä tietoja voitaisi käyttää useammin kuin kerran vuodessa vaatimusten mukaisuuden tarkistamista varten. Tietenkin sitä voidaan käyttää, mutta se jul- julkistetaan kerran vuodessa. Ja dataa käytetään kolmen tarkoituksen tar- tärkein on ISC, eli aikaisen vaatimuksen mukaisuuden tarkistaminen. Sitä käytetään myös eh, näihin eri tutkimuksiin ja, ja myös estolaitteita koskeviin tutkimuksiin silloin, kun IEC ei niitä kattoo, kattaa, niin silloin näitä voidaan käyttää myös eh, estolaitteisiin markkinaseurannan alaisesti. Sitten tämä ei ole kovinkaan monimutkainen kuva. Meillä on kolme toimijaa, eli hyväksyntäviranomaiset, eh, kolmannet osapuolet, eh, eli se voi olla kuka tahansa, niin kuin selitin, kunhan informaatio on validoitu. Niin tämä on tämä tuolla oikealla ylhäällä oleva, oleva kulma. Sitä voi käyttää joku tyyppi hyväksyntäviranomaiset on vihreä laatikko, jossa testataan tiettyä prosenttimäärää autoperheistä valmistajan taholta ja myös riippumattomien testaajien taholta. Ja riippumattomat testaajat voivat olla ketä tahansa, myös tyyppiverran hyväksyntäviranomaisia tai muita riippumattomia testaustahoja, kansallisjärjestöjä tai kuka tahansa sitten on akkreditoitu tähän toimeen. Tämä on tärkeä asia tietenkin uskottavuuden takia testien uskottavuuden takia riippumattomien osapuolten on oltava akkreditoituja. Sitten inputin mukaan ja antamiemme tietojen mukaan siinä tapauksessa, että epäillään, että, että autot eivät täytä vaatimuksia, niin aloitetaan tutkimuksia tyyppihyväksyntä viranomaisen taholta ja seurauksena, mikäli todellakin osoitetaan, että nämä autot eivät ole vaatimusten mukaisia, tyyppihyväksynnän mukaisesti, niin valmistajan on korjattava tilanne prosessin loppupäässä julkaisemme, tai emme me, vaan julkaistaan raportti, joka koskee tätä tutkimusta, joka on tehty. Tässä siis kaavio käytönankaista vaatimusten mukaisuutta varten. Täällä on vielä kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan. Teemme työtä joka tapauksessa koko ajan ja yksityiskohtia sitten lisäillään matkan varrella. Palaan siihen vielä esityksen lopussa. Sitten toinen asia, jonka mainitsin ja jota tarkastelemme, koskee arviointivälineiden asianmukaisuutta. RD-data on arvioittava. Meillä on kaksi eri välinettä. Per, kokouksen, kokemuksen mukaan olemme todenneet, että nämä eivät ole asiallisia. Niiden kautta emme saa asiallisia tuloksia ja näin ollen olemme nyt arvioimassa kolmatta tapaa arvioida RD-dataa. Tässä on useita mahdollisuuksia mukaan lukien raaka raan informaation arviointi, mutta tätä vielä arvioidaan, niin loppupeleissä on joka tapauksessa päästävä eroon tästä nykyisistä, nykyisistä epäasianmukaisista menettelyistä. Kuten olette nähneet, kolmannet osapuolet voivat tehdä testejä. Tähän annetaan mahdollisuus. Päätimme, että on tarpeen laatia ohjeita, jonka kautta annettaisiin neuvoja kaikille niille, jotka haluavat tehdä PEMS-testejä, niin että ne voidaan tehdä asianmukaisesti, koska käytännössä on nähty, että PEMS-laitteistoa voidaan käyttää monella tavalla ja kysymyksiä on noussut paljon Jersenkan avulla olemme laatineet Annetaan ohje, että ohjeita on käyttöä varten, niin että voidaan taata, että kaikki tyyppi hyväksyntäviranomaiset, valmistajat ja kolmat, a, kolmannet puolet käyttävät PMCä asianmukaisesti. Ja kun puhutaan ohjeista, niin haluaisin vielä mainita yhden asian, joka varmaankin kiinnostaa teitä. Ehkä muistatte, että tämän vuoden alussa hyväksyimme ohjeita. Muita laitteita varten näitä, näitä ohjeita on käytetty ja yritämme ottaa nämä oh-, ohjeet mukaan tähän RD4-pakettiin niin, että se olisi sitten sitova sääntö, eikä näitä voi käyttää mielivaltaisesti, vaan, vaan että estolaitteita varten todellakin annettavat ohjeet tulisivat olevan sitovia ja pakollisia Tämä on hyvin tärkeä elementti paketissamme. Sitten tästä neljännestä RD-säännöstöstä marginaalit, kuten muistan, meillä on kaksi vaatimusten mukaisuuden tekijää lainsäädännössä. Yksi niistä liittyy PEMSin suoriutumiseen jos on tietty marginaalia, meidän on pakko uudelleen tarkastella tätä marginaalia vuosittain. Tämä on nyt ensimmäinen marginaalin uudelleen tarkastelu ja katsomme eri epävarmuusaskeleita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat PEMS-laitteiston epävarmuuteen, mittauksiin, esimerkiksi NOXin pitoisuuksiin tai moniin muihin asioihin joihin vaikuttavat useat tekijät, ja nekin on luoteltu. Nämä ovat hyvin teknisiä asioita, ne ei ehkä välttämättä näy teille asti, mutta tarkoituksena osoittaa tällä kuvalla, että me tarkastelemme hyvin yksityiskohtaisella tasolla pems laitteiston eh, eh, toimivuutta ja sitä, mikä siihen voi vaikuttaa. Tämä on työn alla juuri nyt. Ja Jersen tuella olemme saaneet Jerseltä raportinkin aiheesta marraskuun alussa ja sen pohjalta arvioimme, missä määrin marginaaleja voidaan siirtää alaspäin, mutta haluaisin muistuttaa teitä, että jo kolmannen paketin kohdalla tiukensimme PEMS-laitteistosääntöjä, koska mittauksen epävuormuuden vähentäminen ja tiukentaminen on yksi tärkeä asia, mutta sitten meillä on laitteistoja, joissa on jotain kolmannessa paketissa tiukennettu sääntöjä, niin tulemme siis tar- uudelleen tarkastelemassa tätä marginaalia paljon aikaisemmassa vaiheessa kuin aikaisemmin. Tämä marginaalista sitten vielä viimeinen tiedonjyvänen pitkällä aikavälillä pyrimme siihen, että laatisimme PEMS-laitteista varten standardeja niin, että kaikki PEMS-välineet noudattavat samoja erittelyjä. IRC on tässä hyvin tärkeä Tukemme, ja auttajamme standardin laatimisessa. Haluaisimme sen hyvin nopeasti valmiiksi, mutta tässä puhutaan tietenkin muutamista vuosista. Näin tätä odotellessa. Se koskevat parametrit ovat osa RD-lainsäädäntöä. Tässäpä nämä sitten vielä lopuksi nykytilanteesta. Pyrimme jättämään neljännen RD-paketin teknisen komitean äänestettäväksi ensi keväänä, mahdollisesti maalis-huhtikuussa. Aika ei ole paljon, koska meidän on aloitettava sisäiset menettelymme viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Ja haluaisimme äänestää RD4 paketista yhdessä vldb paketin kanssa niin, että se olisi sitten voimassa ensi syksynä. Nyt mielelläni vastaan kysymykseen. Kiitoksia. Thank you very much. Now colleagues would like to take the floor. Kiitos oikein paljon. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Dans. Thank you very much. Um... Kiitos. Muutama kysymys vain tästä näistä eri tekijöistä tässä päästöteknologiaa tietysti on käytetty tehokkaasti hyväksi ja pyritään vähentämään tätä, näitä päästöjä 10, prosenttiin. Siinä selkeästi tämä se tunnusluku, kun tällainen määräysten mukaisuusluku on huomattavasti pienempi. Sitähän tietenkin sitten äh, parannetaan sitä mukaan, kuin teknologia paranee. Äh, millä päästään tähän tietysti äh, kyköseen sitten tähän vaatimusten mukaisuusluvun tunnus tunnusluvussa, eli ykkönen on paras tietenkin. Me jos olemme tarkistaneet asioita tyyppihyväksyntä viranomaisilta, ja siellä on ilmennyt, että 30 prosenttia näistä ajoneuvoista tarkastetaan meillä päin, luku on viisi. Totta kai 30 prosenttia antaisi paljon paremman käsityksen kuin vaatimattomat 5 prosenttia. Miksi näin on meillä päin? Edustaja. Thank you very much. Uh, very much. Kiitos oikein paljon. Kovasti arvostin tätä päivitystä siitä, missä mennään RDA, RD4 kanssa. Mutta kun kuuntelin tätä, niin minulla syntyi muutama kysymys. On ihan loogista, että kun saadaan tiedot eri viranomaisilta tai kolmansilta tahoilta, validoidaan tätä kerättyä tietoa, kuten Kalvossa esititte, mutta – kuka validoi näitä tietoja? Se olisi kysymykseni, koska pystyn jo ennakoimaan, että kaikenlaiset voimat eivät ehkä lainkaan pidä tiedoista, joita saadaan kolmasilta osapuolilta. Eli tuo validointiprosessi muodostunee hyvin tärkeäksi niin, ettei hankkiuduta eroa sellaisesta tiedosta, joka ei miellytä kaikkia. Puhuitte melko nopeasti tuosta validointikohdasta. Miltä se näyttää? Se on kyllä ratkaisevan tärkeä kysymys. Toiseksi, ymmärrän kyllä, että kun testaus tehdään, niin pitää olla laboratoriot, jotka on akkreditoitu, mutta voisitteko kertoa vähän siitä, miten paljon tällaisia akkreditoituja laboratorioita Euroopassa on? Hyvin rehellisesti käsittääkseni, ymmärtäisin. Onhan se hyvä, että on akkreditoitu laboratorio, mutta kuinka paljon niitä on? Palataanko ihan vain näihin vanhoihin tuttuihin? takaisin. Ja sitten estolaitteiden suuntaviivat. Kiinnostavat kovasti. Kiitos näistä tiedoista, mutta hyvin kriittisesti hän niin suhtauduttiin, kun laadimme Dieselgate-valiokunnassa, vai emiskö sen nimi oli, loppumietintöämme. Ja meillä oli vähän huolia siitä, miltä nämä suuntaviivat näyttävät. Erityisesti jos ajatellaan, miten paljon pelivaraa annetaan, jos ollaan kaukana vaatimusten tunnusluvusta tällaisen allapuolella. Hyvä, että saadaan sitovia sääntöjä. Me kritisoimme näitä suuntaviivoja siinä muodossa, jossa ne julkaistiin tammikuussa. Voisimmeko saada vähän lisää tietoa siitä, minkälaisia muutoksia näihin suuntaviivoihin on tehty, koska olisin kovasti huolissani, jos säännöt olisivat samat kuin tammikuussa esitetyt. Ja sitten RDE 1-3, avoinna olevat kysymykset. Se, missä oloissa ajetaan. Onkohan tässä jotain uutuuksia, kun olemme saaneet tietoa vähän näistä oloista, joista, ajo-oloista, olosuhteista. Niitä ei voida oikein äärioloina pitää, ainakaan RDE 1 muodossa. Eli onkohan näitä muutettu? Ja sitten viimeinen kysymys. Tätä asiaa ei mainittu, mutta se oli siellä suosituksissamme mukana emisvaliokunnan työssä. EPA kovasti puhui tämän puolesta. Sanoivat, että he tekevät tällaisia yllätystestejä. Tiedän, että se ei ole Euroopan DNA mukaista oikein, kun kaikki halutaan säädellä, mutta yksi paras asia on tällainen yllätystesti, kun autonvalmistaja ei ihan täysin tiedä, minkälainen testistä tulee, mutta sen pitää selvitä, koska jokainen kuljettaja päivittäin hän testaa omaa autoaan. Eli onko keski, keskusteltu ylipäätään tällaisesta yllätystestistä RDE4 yhteydessä? Sitä ei enää puhuta, mutta lopulta se varmasti olisi suureksi avuksi. Kiitos. Eikö muuta? Jos haluatte, voitte toki jatkaa. Kuka haluaisi vielä käyttää puheenvuoron? Selvä, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Anna vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos näistä kysymyksistä. Tämä Dansin kysymyksestä liikkeelle, millä pääsemme tähän se lukuun yksi asti ei tässä mm, mitään tuntemuksestani niin nyt puhu, mutta äh, tiedot ja analyysit vaikuttavat äh, tietysti siihen, mitä tähän arvioon. Totta kai me arvioimme tilannetta aina vuosittain, joka vuosi siis, ja katsotaan, missä mennään. Mutta haluaisin tässä yhteydessä sanoa sen, että kun e, e, e, tietysti aina otamme ver, vertailukohdaksi sitten tai näitä vertailuarvoja eri laboratorioissa. Nyt tämä on noin 50 prosenttia, eli 0,15 on se, se vaatimusten mukaisuusluku. Sitä, että vuoksi koskaan yhteen varmaankaan ei tällä haavaa näillä testausmenetelmillä mitä, ja frekvensseillä, mitä me on käytössä, mutta tavoitehan on päästä mahdollisimman suureen tehokkuuteen tai täsmällisyyteen vuodessa parissa ehkä siinä yllämme. Mitä toiseen kysymykseen tulee, perheitä, onko se 5 prosenttia vai 30 prosenttia. E, esimerkiksi juuri tämä tämän määräisten mukaisuus ja ei mitä sitten paljon pitää testata, jotta voisimme olla sitten mahdollisimman selvillä vesillä. En tiedä, onko 5 tai 30 prosenttia kumpikaan tehokas osviitta. Tietenkin jo tyyppihyväksyntä varten autoja testataan ja sitten vastaavasti sitten hetkellä, jolloin autot päätyvät markkinoille ja asetuksen mukaan koko tyyppihyväksyntäprosessi on paranemaan päin. Tässä on vielä yksi tausta-argumentti, että 5 prosenttia ei ole pelkästään 5 prosenttia, sen tietty koko joukko riskinarviointia ennen tätä, jos ajatellaan näitä, näitä öö, otanta perheitä tietenkin sitten tyyppihyväksyntä viranomainen arvioi, mitkä joukot ovat sitten alttiimpia kuin toiset tai haavoittuvaisempia kuin toiset. Eli tietenkin hiukan alempi meillä tämä prosenttiluku, se on perusteltuakin omalla tavallaan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jos, jos ajatellaan sitten näitä määräysten mukaisuustestejä, nehän ovat aika kalliita kaikin tavoin. Meidän pitää aina tätä kustannushyötyä näkökohtaa mm, pitää, kohta pitää mielessä. Sitten Krautin kysymykset ja validointiin liittyvä pohdiskelu. Tämä on erittäin tärkeää, kun mietimme sitä, että, että kuka on parhaassa asemassa näitä tietoja arvioimaan, jotta sitten kaikenlainen väärinkäytökset ja väärin ymmärrykset vältettäisiin. Mehän puhumme tällaista tietystä foorumista, joka on osana tätä hyväksyntää, että se ottaisi sen roolin kokonaan itselleen. Sitten tietysti me voimme joku, jonkin, jonkinlainen asiantuntijaryhmä kerätä tai vielä sitten joku kolmas Tämä Pääasia on, että, että tämä taho on uskottava kaikin tavoin. Me emme nyt tarkkaan vastausta voi vielä antaa, mutta sitä työstetään. Sitten laboratorioiden hyväksyntä juontaa varmaan siitä, miten tämä kalvo oli laadittu tässä täällä teidän ne viitat, tai teille näytetyssä versiossa viitattiin kahdesti näihin laboratorioihin. Tietenkin on tämän te- tekniset palvelut, jotka voivat toteuttaa viranomaisten tarpeisiin näitä tutkimuksia. Ja, mutta se vaan syssyy sitten tietenkin näin, nämä palvelut eh, akkreditoidaan, eli eh, hyväksytään, se on tällainen institutionaalinen akkreditointi jotka näitä tyyppihyväksyntä kokeita ja testejä tekee. Nyt puhutaan vielä sitten kolmannesta kategoriasta, millä tavalla ne voitaisiin akkreditoida. Tällä hetkellä juuri en osaa nyt sanoa, kuinka monta tällaista hyväksyntää on niille annettu, mutta tämä prosessikin jatkuu koko ajan ja heti sitten, kun tiedämme täs, täsmällisemmin, kerromme toki, mitkä laboratoriot ovat, on, on virallisesti tähän analyysityöhön hyväksytty. Sitten tähän ohjaukseen olisi pitänyt sanoa, että täsmäl- sanoa asia täsmällisemmin, kun eh, viittaisin tähän, tähän ohjaukseen ja opastukseen. Sehän koostuu kahdesta elementistä. Eli, eli, eli millä, millä tällä me, me pystymme sitten nämä eh, esto, estolaitteet eh, identifioimaan ja ja, ja vastaavasti sitten ottamaan huomioon tässä testatessa eh, ohjeista tietysti on tällainen ö, eh, prosessin omainen luonne, että jos nyt, vaan, nyt kiveä vaan heitetään ja sitten katsotaan, mihin se osuu. Kyllä me haluamme eh, tätä kehittää pidemmälläkin. Meillä on tämmöinen tämä perusasiakirja, jossa otetaan huomioon kehittyvät käytännöt ja sitten näiden käytäntöjen kehittyessä me teemme myöskin tästä ohjausasiakirjasta sitten käytännönläheisemmän ja selkeämmän siltä osin. Ja sitten vielä näissä näitä ajo-olosuhteisiin emme ne pidä ainakaan kovinkaan, pidä niitä kovinkaan joustavina. Sitä varmaan ajoitte takaa. Niitä e, ei ole nyt juurikaan muuttamassa. Tähän toi, tämä kytkeytyy näihin äh, yllätystesteihin, siihen toiseen kysymykseen. Eli, eli miten me sitten äh, näitä äh, estolaitteita siellä sitten tunnistetaan. Kaik, tässähän nä, nämä ja noudatettavat ajo-olosuhteet tai testiolosuhteet ovat siinä tietysti tiivisti kytkeytyneet toisiinsa. Siinä että 5 prosentin poikkeama haarukka on hyväksyttävissä rajoissa. Me emme se, mi, mihin raja pannaan, piirretään, niin se on, on riittävä. Ja nyt kun on tämän paketti, paketti sovittu, niin näitä olo, olo, testiolosuhteita, ajo-olosuhteita ei ole tarkoitus myöskään muuttaa Äh, tämä tietenkin sitten äh, nämä erilaiset testolaitteet äh, ja keinot paljastuvat näissä yllätystesteissä sitten tietenkin selkeimmin. No, tässähän tietysti ajatellaan tyyppihyväksynnän yhteydessä tehtyjä testejä jo, niin niiden pohjaltahan sitten me teemme nämä jatkotestit ja, ja tässä tyyppihyväksyntäasentus todennäköisesti sitten antaa mahdollisuuden mennä vielä pidemmälle kun puntaroidaan tätä yleistä määräistä mukaisuutta. Meillä on siis itse asiassa aika hyvä, hyvä keinovalikoima, jos ajattelemme sitä, että miten me näitä estolaitteita ja muita kielto, kiertokeinoja etsimme. Mutta se, mikä nyt sitten tässä yhteydessä on pakollista, niin siihen tietenkin pyritään. Mitä käytettävissä oleviin välineisiin ja laitteisiin tulee. Tällä haavaa tietenkin pyrimme rajoittamaan näitä väärinkäyttöksiä mahdollisimman pitkälle. Se ei toki ole verenpitävää täältä maailman tappiin. Siksi tätä lainsäädäntöä ja määräyksiä kehitetään sekä markkinoiden että näiden analyysimenetelmien kehittymisen mukaan ja mittaan. Kiitos. Mr. Dans? Kiitos edustaja Dans. Come back. Kiitos. Halusin vielä palata vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuun. Käsittääksemme teknologinen osaaminen. Puhuitte 0,15 variaatiosta PEMSin osalta. Miksi 2,1 on vaatimuksen mukaisuuden tunnusluku edelleen? Miksi meidän pitää vielä odottaa sen laskemista? Emmekö haluaisi tilanteeseen, jossa todetaan, että teknologiaa toki voidaan katsoa uudestaan vuosittain, mutta tunnusluku vaatimustenmukaisuuden mukaisuuden tunnusluku, jos tiedetään, että voidaan saada parempia tuloksia, En oikein ymmärrä, miksi odottaisimme vielä sen kanssa. Haluaisitko vastata? No toki. Muistuttaisin vain siitä, että vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuja on kaksi. 2,1 on se vaatimusten mukaisuuden tunnusluku. Ja se, josta juuri keskustelimme, on tuo marginaali. Eli tuo toinen liittyy PEMSiin laitteisiin, eli siihen, miten PEMS toimii. Ja 2.1 on väliaikainen ensinnäkin, se katoaa vähitellen itsestään. No 2020 tai 2021 riippuen mallista tai uusista ajoneuvoista. Ja se liittyy tilastotietoihin, miten ne on pystytty mittaamaan PEMSillä. RD2-paketissa keskusteltiin pitkään siitä, mihin asetetaan vaatimusten mukaisuuden tunnusluku. Tämä toinen luku siis vain liitteen kaksi mukaan on sellainen, että uudelleen tarkastellaan. Tuo ensimmäinen katoaa tammikuussa 2020 typpien osalta ja 2021 uusien ajoneuvojen osalta. Kiitos. Selvä, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, tästä aiheesta. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Meillä on tässä kysymyksiä, jotta liittyy liittyvät kuluttajille annettavaan tietoon ja tämän valvontaan. Elintarviketurvallisuuslainsäädäntöön liikkuva keskustelu, liittyvä keskustelukomission komission kanssa. Aleksander Nikola Kopulu, tervetuloa. Voisitteko vilkuttaa, että näemme teidät? Eikö hän ole vielä täällä? Voisiko joku kertoa, onko hän täällä jo? Valitettavasti joudumme odottamaan nyt hetken komission edustajan saapumista. Olemme 10 minuuttia etuajassa aikataulusta. Odotamme 10 minuuttia. Edustaja Nikola Koppulu varmasti saapuu siihen mennessä. Silloin lähdemme keskustelemaan, kun hän saapuu paikalle.

<laughs> Um, no niin, hyvät kollegat. Kuten jo sanoinkin, seuraava esityslistan kohta sisältää kysymyksiä, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoon ja asetukseen 1169 2011. Asetuksen määräysten mukaisessa järjestyksessä esitämme kysymykset ja yhtenä ryhmänä, kun samasta aiheesta on kyse. Jokaista aihetta varten annan komissiolle esitysvuoron ja sitten puheenvuoron jäsenille, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tai kommentoida komission juuri sanomaa. Ensin ilmoitus. Käytänteet, komissio, olkaa hyvä. Yes, good afternoon. Thank you, Chair. Uh... Hyvää iltapäivää oikein, hyvää iltapäivää. Kiitoksia tästä kutsusta Envi valiokunnan jäsenten taholta. Näin voimme kertoa nykytilanteesta tässä asiassa, koska nämä kysymykset todella käyttävät aika laajan skaalan asioita. Ensimmäinen kysymys on Göringin kysymys, joka koskee teidän tiedotuskäytäntöjä. Ja kysymys kuuluu, onko niin, että tietyt on olemassa olevat merkit, kuten Free From, voidaanko näitä käyttää markkinoilla? Tässä haluaisin, käy, haluaisin muistuttaa teitä no, nykyään täytäntöönpaneen pantavasta lainsäädännöstä – Mikäli tiettyjä ainesosia ruoassa ei ole, niin niistä annettavaa tietoa voidaan vapaaehtoisesti antaa. On noudatettava yleistä, yleisiä vaatimuksia, joita sovelletaan vapaaehtoisen tietoon. Artikla 36 asetuksessa puhuu tästä. Elintarvikkeita koskeva vapaaehtoinen tieto ei saa harhaanjohtaa kuluttajia, se ei saa olla har- sekaannusta aiheuttavaa, sen, sen pitää olla asianmukaista ja sen pitää perustua relevantille tieteelliselle tiedolle. Erityisesti asetuksen mukaan artiklan 7.1 Se mukaan elintarvikkeita koskevat tiedot olisivat harhaanjohtajia, harhaanjohtajia, jos ne antavat ymmärtää, että prosessit ovat tietyn tyyppisiä, kun kaikki samantyyppiset eh, elintarvikkeet, niin että niissä on tällainen prosessi. Esimerkiksi tietyn tyyppisten ainesosien puuttuminen tai läsnäolo. Jos esimerkiksi, jos puhutaan elintarvikkeissa, jos ei koskaan käytetä palmuöljyä ja sanotaan, että se olisi palmuöljystä vapaa, niin silloin se ei noudata näitä sääntöjä. Haluaisin tässä muistuttaa pääperiaatteesta. Jäsenvaltiot vastaavat eh, elintarvikelainsäädännön täytäntöönpanosta ja sitä vastaako eh, merkinnät eh, lainsäädäntöä. Me uskomme, että nykyiset olemassa olevat säännöt antavat jo tällä hetkellä riittävät takeet, jotta voidaan suojella kuluttajia harhaanjohtavilta merkinnöiltä. Ja näin ollen komissio ei pidä tarpeellisena lisätä mitään toimia tälle alueelle. Thank you. Someone? Kiitos. Puheenvuoropyyntöjä. Madame Görling. Mr. Görling. Thank you. Um... Kiitos. Ihan jatkokysymys Tämä en tiedä, onko A36 artikla ihan näin tarkka rajainen, en, enkä tiedä, että 36 artiklan mukaan on ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Minun mielestäni markkinoilla on tuotteita kyllä minun mielestäni tämän artiklan vastaisesti aika runsaasti. Onko komissiolla jotain päivitettyä ohjeistusta jäsenmaille olemassa tai tulossa, niin että, että uusien tällaisten äh, harhaan johtavin, johtavien, äh, johtavasti merkittyjen äh, tuotteiden räjähdysmäistä mm, yleistymistä. Voisiko komissio tätä tarkastella ja lähettää jäsenmaille jonkinlaista viestiä artiklan 36 mahdollista roolista tässä yhteydessä? Respond. Voisitteko vastata? Tai joku muu? Kiitos. Kuten sanoin, on kaksi määräystä jotka ovat tässä relevantteja. 36. Artikla yleiskriteerit. Aivan oikein sanoitte, että se ei ole kovin täsmällinen, koska siinä vaaditaan tietty arviointia siitä, mikä on harhaanjohtavaa, mikä ei, mikä voidaan ymmärtää väärin, mitä ei. Kuitenkin tämä luettava yhdessä artiklan, joka mainittiin kysymyksessäkin, 71c. Siinä hyvin selkeästi todetaan, että on johtavaa mainita tietyn aineisosan puuttumista tai sanoa, että sitä on, kun sama koskee kaikkia samantyyppisiä tuotteita. Jos painotetaan sitä, että tuote ei sisällä tiettyä ainesosaa ja näin annetaan ymmärtää kuluttajalle, että tämä on erityispiirre, niin tämä on selkeästi harhaanjohtavaa. Tässä selkeä kriteeri siis, joka yhdessä artiklan 36 mukaan kanssa voidaan ottaa huomioon, kun huolehditaan täytäntöönpanon noudattamisesta. Tämä ei sisällä tai sisältää merkintä – on totta, että artikla 36 on hyvin yleinen artikla. Meitä jäsenvaltiot eivät ole pyytäneet esittämään mitään erityistä ohjeistusta. Voimme sanoa, että käytäntö tähän mennessä on ollut sellainen, että kun on erityiskysymyksiä ja sen valtio toivoo ohjeistusta, niin tämä otetaan keskusteluissa esiin pysyvässä komiteassa tai merkintätyöryhmässä. Ja komissio sitten toteaa, voidaanko tiettyä käytäntöä pitää harhaanjohtavana. Näin toimimme. Tässä vaiheessa meillä ei ole suunnitteilla sitä, että annettaisiin mitään yleistä ohjeistusta artiklan 36 tulkintaan. Kiitos. Kiitos. Haluatteko vielä puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten siirrytään seuraavaan aiheeseen aiheeseen elintarvikemerkintöjen fonttikokoon. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä käsittelen asiaa, josta on hyvin pitkään keskusteltu. Kyseessä on elintarvikkeiden merkintöjen helpolukuisuus. Tästä on puolen puhuttu lainsäätäjien kanssa, kun asetusta hyväksyttiin pitkien keskustelujen jälkeen sovittiin säännöstä, jonka mukaan elintarvikkeita koskevien tietojen pitää olla luettavissa. Tämä on selvää. Pyrittiin ymmärtämään tämä luettavuus niin, että siinä eri tekijät yhtyvät. Siinä on fonttikokke, fonttikokko ja myös muut näkökohdat, jotka koskevat pakollisten elintarviketietojen esittämistä minimi fonttikoko asetet, suhteen. Siinä on jonkun verran joustavuutta pieniä pakkauskokoja ajatellen. Tämä, kuten esimerkki osoittaa, ei tarkoita sitä, että on aina helppoa varmistaa helppo luettavuus, erityisesti pienissä pakkauksissa, niin että otetaan huomioon, että operaattorit pyrkivät myös ottamaan monen monta kieltä mukaan merkintöihinsä. Kysymys komissiolle kuuluu, Voimmeko ajatella sellaista mahdollisuutta, että tällaisten merkintöjen sijaan käytettäisiin toisia tapoja, joilla annettaisiin valmiiksi pakattujen eri tarvikkeiden tiedot. Asetuksen mukaan, sen mukaan mikä tällä hetkellä on täytäntöönpantavissa, on sanottava, että pakolliset elintarvikkeita koskevat tiedot on oltava näkyvissä suoraan paketissa tai merkinnässä, joka on siihen liitetty. Eli mitkä muut vaihtoehtoiset merkinnät eivät tällä hetkellä vastaa nykyään sovellettavia säädöksiä. Niitä voidaan tarjota ainoastaan lisänä varsinaiseen merkintään. Pitäisikö tämä sääntö muuttaa niin, että voitaisiin mahdollistaa toisen tyyppisten mm, merkintätapojen käyttäminen, tätä on pohdittava. Haluan muistuttaa siitä, että asetus antaa tämän mahdollisuuden, joten, joten nykyisessä lainsäädännössä on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia e, tiedotustapoja. Tässä on kaksi vaihetta. Komission on ensinnäkin tehtävä päätös delegoidun säädön muodossa mitkä olisivat kriteerit näin toimimiseksi ja tämän jälkeen annettaisiin täytäntöpannon säädös. Tämä on siis mahdollista. Se edellyttäisi muutosta nykyisiin sääntöihin. Nykyisääntöjen mukaan se on mahdotonta. Thank you. Kiitos. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Tolic. Mr. Tolic was... Uh... Mr. Tolic on kysymyksen esittänyt, siksi annan hänelle ensin puheenvuoron. Kiitos. Äh. Kiitos. Puheenjohtaja, vaihdan äh, äidinkieleni. Niin. Tästä äh, kysymykset on esitetty. Siltä osin minulla ei mitään lisättävää sitä, mitä tulee lisätietoihin ja erityisesti tämän merkinnän luettavuuteen ja kuten eh, mainittiin, että tällainen mahdollisuus on olemassa eh, pakollisen merkinnän, merkintöjen lisäksi voisi olla todellakin hyvä sitten, jos olisi eh, lisätietoa kuluttajille tarjolla tästä sisällöstä ja alkuperästä. Niin, kiitos paljon. Minä lisäisin oman kysymykseni tähän. Tämä liittyy tähän aiheeseen. Asetuksen mukaan komission on tarkoitus esittää yksityiskohtaiset määräykset muista kriteereistä, jotka liittyvät luettavuuteen, mutta tässä ei ole mitään aikarajaa, ei siis takarajaa. Ja siksi haluaisin kysyä komissiolta, onko komissio valmis esittämään tämän näiden merkintöjen luettavuuksia helpottavia asioita. Kyse on kontrastista siitä, miten kaukana toisistaan merkit ovat monia muita kriteereitä, jotka varmasti vaikuttavat luettavuuteen. Haluaisin muistuttaa kollegoita, jotka olivat viimeksi jo täällä sitä, että luettavuus ei sinänsä ole määriteltävissä. Ja siksi pitää lukko on yksittäiset kriteerit ja kolmikantaneuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen ainoastaan fonttikoosta ja siksi komission tehtäväksi jäi kehitellä muita sääntöjä ja kriteereitä luettavuuden tueksi. Kiitos. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Muuten komissio. Mrs. Sommer has also asked more... Suomen esitti myös yleisemmän kysymyksen, joka koskee seurantaa näiden eri velvoitteiden osalta komissiossa, mutta on järkevää kattaa tämä juuri tässä kohtaa. Aivan aluksi haluaisin todeta, että on totta, että ei ole mitään ehdotonta rajaa komissioon. Ei käsittele tätä asiaa nyt prioriteetti kysymyksenä. Niitä hyväksyttäisiin lisää sääntöjä koskien luettavuutta Ymmärrämme, että keskustelun aikana huomattiin, että luettavuus ei riipu ainoastaan fonttikoosta. Tästä syystä tämä oli Euroopan parlamentin tarkistus. Otettiin mukaan luettavuuden määritelmä. Eli komission alkuperäisen ehdotuksen lisäksi säilytimme sitä fonttikoon, mutta sitten siihen lisä, sisällytettiin luettavuuden määritelmä, jossa mukana on muitakin tekijöitä, muitakin kriteerejä. Käytännössä se tarkoittaa, että vaikka merkintä vastaa vähimmäisfonttikokoa, se ei välttämättä tarkoita, että siinä noudatetaan luettavuuden vaatimuksia, koska elintarviketarkastajien on otettava huomioon myös muut kriteerit. Jos esimerkiksi meillä olisi merkintä, joka vastaa vähimmäisfonttikokoa, mutta kun ajatellaan taustaa ja fonttiväriä, niin tilanne on sellainen, että ei sitä voida lukea. Tässä näin ollen on rikottu sääntöjä. Voidaan todeta, että merkintä ei ole luettavissa. Emme ole vielä selventäneet, mikä pitäisi olla merkkien välinen etäisyys tai rivien välinen etäisyys, mutta uskomme, että on tapoja, joilla voidaan varmistaa se, että elintarvikkeen alan operaattorit voisivat eh, tuottaa luettavissa olevia merkintöjä ja voitaisiin myös eh, antaa sanktioita sellaisille käytänteille, jotka eivät vastaa luettavuuskriteerejä. Uskomme myös, että olisi järkevää arvioida sitä, millä tavalla olemassa olevat eh, säännöt varmistavat luettavuuden ja sitten lisätä mahdollisesti seurannan kautta lisäsääntöjä. Eli nyt odotetaan kokemuksia, sitten arvioidaan tilannetta myöhemmin. Tämä on laillinen velvoite ja ymmärrämme, että meidän on tätä tarkasteltava, mutta se ei ole prioriteetti. Kiitos. Siirrytään kolmanteen aiheeseen nanomateriaalit ja nanomerkintävaatimukset. Meillä on kolme kysymystä tältä saralta. Ensin komissio saa vastausvuoron. Yes, thank you very much. Kiitos paljon näitä kolme kysymystä, jotka viittaan näihin tarkastuksiin, joita Ranskassa, äh, Kreikassa, Liettuassa ja Portugalissa on tehty tämän vuoden aikana koskien äh, elintarvikemerkintöjä. Näin on äh, totta, että tämä Ranskan tarkastuskertomus sisältää myöskin nanomateriaalien merkintöjä. Kolme muuta maata, jotka tarkastettiin, eivät sisällä, tai niiden raportit eivät sisällä mitään kommentteja koskien <clears throat> nanomateriaalien merkintämääräyksistä tai niiden noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä. Täytyy nyt todeta, että, että tarkastustapa <clears throat> sisältää tietyn tällaisen tavoitteen, mission tavoitteen, jossa, on, jossa tarkastellaan tätä määräysten mukaisuutta koskien tarvikelainsäädäntöä. Mutta tarkastusten tarkastettava sarka oli leveä ja me, me äh, komissiossa äh, ja me, me, meidän tarkastusviranomaisemme kiinnitimme huomenta tiettyihin seikkoihin, esimerkiksi allergeenit, allergia aiheuttavat ainesosat ja, ja tämä ja sen, sitten myöskin tällaiset ravintoaine ää, tiedot liittyen alkuperämaihin silloin, kun ne olivat sekoitettuja keskenään. Ranska, Ranskan raportin sisältävät nanoviittaukset ovat ihan oma-aloitteisesti sinne tulleet. Ja nimenomaan siellä oli Ranskassa tällainen erisprojekti, joka sitten tuotti nämä tiedot. No, nyt meillä on tarkoitus toteuttaa uusia tarkastuksia neljässä jäsenmaassa – Ja tällöin tarjoutuu äh, mahdollisuus myöskin sitten, jos katsotaan asialliseksi, äh, suunnata erityishuomio johonkin tiettyihin erityispiirteisiin tässä äh, asetuksessa. Ja nano sisältö voisi tässä olla myöskin sitten yhtenä tällaisena tavoitteena. Selvä, kiitos. Onko kysymyksiä? Jos ei, niin siirrytään seuraavaan aiheeseen, alkuperämää tai alkuperäalue. Tässä on useampi kysymys. Pyytäisin ensin teitä vastaamaan ja sitten katsotaan, onko puheenvuoropyyntöjä. Okei. Okay. Thank Selvä, kiitos oikein paljon. Kaksi kysymystä ensin. Edustaja Sommerilta ja Palutselta. Tässä puhutaan asian tilasta ja täytäntöpanosäädöksestä, joka koskee vapaaehtoista alkuperämerkintää. Ja tässä viitataan myös Palutin kysymyksessä kansallisiin sääntöihin alkuperämerkinnöissä. Komissio on saattamassa päätökseen Komission sisäiset työt, keskustelut olivat pitkät komission sisällä ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten kuultiin vielä komission muita yksiköitä. Me uskomme, että olemme nyt päässeet sopuun. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin pian saadaan tekstiluonnos, joka julkaistaan paremman sääntelyn neljännesvuosikertomuksessa ja näin voidaan pyytää palautetta paremman sääntelyn sääntöjen mukaan. Nämä välitetään myös kauppakumppaneille, VTOlle ja sitten esitetään jäsenvaltioille. Sääntelykomiteaan, pysyvän sääntelykomiteaan. Ja toivomme, että määräenemmistö syntyy siellä äänestyksessä. Suunnitelmiemme mukaan uskomme, ottaen huomioon menettelyiden eri askeleet, että saatamme saada täytäntöpanosäädöksen hyväksytty vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kunhan määräenemmistö saadaan tämä hyväksymään. Vastaan alkuperää merkintöjä koskeviin kaikkiin kysymyksiin samalla, jos sopii. Meillä on myös edustaja Kaputon ja edustaja Jättemäen kysymykset, se viitataan Euroopan parlamentin päätöslausemaan, joka hyväksyttiin vuonna 2016, se itse asiassa pyydettiin jatkoaikaa pakolliselle alkuperämerkinnälle, joka kattaisi myös muita tuotteita. Tässä muistuttaisin, tai tässä kysyttiin myös, mikä on komission seuranta tämän päätöslauseman jälkeen. Ja voisin täällä vain muistuttaa siitä työstä, jota komissio on tehnyt tähän mennessä alkuperämerkintöjen osalta. Me olemme hyväksyneet monia kertomuksia ja meidän tulee katsoa sitä, voitaisiinko tiettyjen tuoteluokkien osalta pakolliseksi ottaa alkuperämerkintä. merkintä ottaen huomioon ravinto- tai elintarvikkeet, sellaiset tuotteet, joissa on tiettyä tuotetta eli 50 prosenttia ja niin edelleen, joten laillinen velvoite on meillä nyt vain tuo tätä täytäntöpanosäädös vapaaehtoisten alkuperämerkintien osalta. Kaikki kolme kertomusta, jotka hyvä hyväksyttiin, osoittavat sen, että pakollinen alkuperämerkintä eri tuotteiden osalta vaikuttaa hyvin laajalti. Ja tämä saattaa aiheuttaa liiallista hallinnollista taakkaa ja tämä saattaa vaikuttaa kilpailukykyyn ja kauppaan. Komissio siis, ja tämä on jo todettu todettu vastauksessamme Euroopan parlamentin päätöslausemaan. Me esitämme uudestaan sen, että haluaisimme mieluummin EUn tason vapaaehtoista alkuperämerkintää, joka mahdollistaisi sen, että kuluttaja voi valita tietyltä alueelta tulevan tuotteen, jos niin haluavat. Tämä ei kuitenkaan haittaa toimijoiden kilpailukykyä. Seitsemän jäsenvaltiota, Ranska, Italia, Liettua, Suomi, Kreikka, Portugali ja Espanja – ovat jo hyväksyneet ja näissä maissa täytäntöönpannan tällä hetkellä kokeellisia kansallisia hankkeita. Ja nyt on otettu käyttöön pakollinen alkuperä merkintä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden ja lihatuotteiden osalta. Koe käyttö on käytössä ja sen jälkeen raportoidaan siitä, miten tämä järjestelmä toimii ja minkälainen vaikutus tällä järjestelmällä oli markkinoihin yleisesti ottaen. Tämän tiedon pohjalta. Nämä tiedot tietenkin täydentävät komission kertomusta ja tämä yhdistetään sitten niihin tietoihin, joita saadaan tarkastuksista, joita toteutetaan noissa jäsenvaltioissa. Ja kaiken tämän pohjalta komissio voi arvioida edelleen sitä, onko tarpeen pohtia uutta toimintaa EU-tasolla alkuperämerkintöihin liittyen. Ja sitten viimeinen kysymys tähän liittyen. Tämä on ehkä vähän spesifisempi kysymys. Tällöin kysymys. Tämä liittyy siihen, miten homogenisten tuotteiden osalta mainitaan alkuperä. Kun puhutaan siitä, että sekoitetaan kahta tai useampaa tuotetta eri alueilta. Haluaisimme antaa vähän lisäselvyyttä tähän kysymykseen. Asetuksen mukaan alkuperämerkintä tai alkuperätieto on annettava aina jos muuten johdettaisiin harhaan kuluttaja siinä suhteessa, mistä elintarvike on peräisin. Tämä koskee sekä homogenisia että heterogenisia tuotteita. Asetus elintarviketiedoista ensimmäistä kertaa nyt elintarvikelainsäädännössä toteaa, että alkuperämaa todetaan EUn säännöstön mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikkeet, joihin, joiden tuottamiseen osallistuu useampi maa, niin alkuperämaa on se, missä tuorein merkittävä muutos on toteutunut. Komissio on asettanut tietyt kriteerit. Tähän on delegoitu säädös unionin tullikoodeksin puitteissa, jonka mukaan arvioidaan sitä, mitä pidetään viimeisenä merkittävänä muutoksena, joka siis määrää sen, mistä elintarvike on peräisin. Se, onko alkuperä tieto näiden kriteereiden mukaan ilmoitettua ja onko tämä harhaanjohtavaa, on kysymys, jota arvioidaan tapauskohtaisesti. Ottaen huomioon kaikki eri vaiheet tietyn elintarvikkeen tuotantoprosessissa. Jotkut elintarvikkeet, ja nyt viittaan kysymyksen esittämiin esimerkkeihin oliviöljy ja hunaja. Näihin saattaa liittyä erityis- lainsäädäntöä, agrilainsäädäntöä, alkuperää maan osalta, erityisesti oliiviöljy on tällainen tapaus. Jos oliiviöljyä tulee useista maista, niin merkinnöissä on tiettyä joustoa. Voidaan merkitä EU tai muuten. Kaikki eri maat pitää ilmoittaa Samantyyppinen on hunajan tilanne. Hunajan osalta on tiettyä joustoa, jos tuottaja maita on useampia. Asetuksessa annetaan joustoa niin, että voidaan sanoa EU tai ei EU, mutta kreikkalaisen hunajan sekoittaminen italialaiseen hunajan ja prosenttilukujen mukaan, jos kreikkalaista on vaikka 70 prosenttia, ja yritys päättää jättää huomiotta italialaisen huoneen kutsuu tätä kreikkalaiseksi, niin tämä ei noudata asetusta. Tällainen toiminta. Eli joko kaikki maat on mainittava, tai sitten voidaan nauttia lainsäädännön tarjoamaa joustoa, merkitään EU tai ei EU, muuten tämä on harhaanjohtava merkintä. Komissiossa ei ole suunnitelmissa – lisätoimien hyväksyntää. Uskoaksemme nykysäännöt jo vastaavat niihin kysymyksiin, joita arvojäsenet ovat esittäneet. Kiitos oikein paljon. Haluatteko kommentoida? No, okei. Okay. Ei kommentteja, selvä. Kiitos näistä vastauksista. Ja sitten muunlaiset merkinnät, vapaaehtoinen elintarviketiedon tarjoaminen. Tässäkin on muutama kysymys. Olkaa hyvä. Voitte aloittaa. Yes, thank you very much. Uh, here we have... Kiitoksia. Tässä meillä on Somerilta, Paulutsilta ja Stilesilta kysymyksiä. Ne kaikki koskevat tilannetta komission kertomuksen osalta, joka pitäisi hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä, ja se koskee ylimääräisiä eh, esitysmuotoja tämän pakollisen tiedon lisäksi pyrin nyt näihin kaikkiin vastaamaan. Ensimmäisenä haluaisin selventää Aikooko komissio tutustua Ranskan hiljattain hyväksymään järjestelmään koskien näitä ravinteita ja muuta. Haluaisin selventää, että nyky, ah, niin kyseessä oli tämä Nutriscore-aihe, niin tällä hetkellä ainoa järjestelmät, jotka toimivat markkinoilla, jotka täyttävät, taka, tai mitä voi, mitkä voidaan määritellä tällaisiksi ylimääräisiksi ravinemerkinnän ilmoitukseksi ovat Yhdys, yhdistyneen kuningaskunnan niin sanottu liikennevalojärjestelmä ja sitten tämä, tämä toinen järjestelmä, joka on jo mukana lainsäädännössä. Tällä hetkellä on muitakin järjestelmiä, joita kehitellään – kuten Ranskan Nutriscore, mutta komissio ei pitänyt sitä järjestelmänä, joka vastaa artiklaa 35, mutta pidämme sitä lisää eh, vapaaehtoisena lisätietona. Sitten on myös järjestelmä, josta tällä hetkellä käsitellään, jota kehitellään – teollisuuden piirissä kuudessa monikansallisessa yrityksessä, mutta asia ei ole vielä valmis. Markkinoilta löytyy myös muita järjestelmiä, joiden tavoite on sama, Eli että annettaisiin helposti saatavilla olevaa yksinkertaista tietoa kuluttajille koskien ravinto, ravinneprofiileja ja ravinto puolta. Esimerkiksi tällainen pohjoismainen kiho, tämä avainmerkki, avainlippujärjestelmä, tämän tyyppisiä merkintöjä voidaan käyttää näiden terveysväittämäasetuksen alla, mutta ei artiklan 35 alla. Uskomme, että jotta voitaisiin tarjota kaiken kattavaa kertomus, jossa olisi mukana järkevää analyysi näistä järjestelmistä, niin soveltamisala olisi laajennettava, eikä niin, että käsitellään vain kahta järjestelmää, jotka ovat markkinoilla, vaan meidän olisi katsottava myös muita järjestelmiä, Ranskan Nutriscore tai Pohjoismaiden avainlippujärjestelmä. Tämä yhdistyneen kuningaskunnan liikennevalojärjestelmä, siinähän on rikkomusmenettely tätä vastaan ja valitusten jälkeen. Ja, ja kyseinen menettely on vielä kesken näin ollen komissiolle olisi aika vaikea toimia niin kauan kuin rikkomusmenettely on kesken paljastaa mm, tai raportoida mistään tiedosta, jotka, kuulu, jotka liittyvät tämän järjestelmän vaikutuksiin. Näin ollen olemme päättäneet lykätä kertomuksen hyväksyntää ensi vuoden loppuun asti niin, että toivomme saavamme lisää tietoja olemassa olevien järjestelmien vaikutuksista. Sillä välin komissio on pyytänyt yhteiseltä tutkimuskeskukselta tutkimusta kansanterveysvaikutuksista koskien näitä, näitä eri järjestelmien käyttöä. Ja tästä siis halutaan tällainen olemassa oleva kirjallisuutta koskeva analyysi jota voimme käyttää raporttimme varten. Kuten tiedätte, on myös arviointi terveysväittämäasetuksesta, jota ollaan juuri tekemässä. Me saamme hyvin hyödyllistä tietoa ulkoisesta tutkimuksesta. Olemme pyytäneet eri järjestelmien kartoittamista koskien todella näitä, näitä lisätietoja. Mutta pelkäänpä, että nyt on vielä liian varhaista antaa mitään tietoja raportin löydöksistä, vastaan työn valmistuttua voimme todeta, tarvittaisiinko nyt harmonisointia, harmonisoituja kriteerejä unionin tasolla tätä varten. Täällä taisi olla myös kysymys, joka koski artiklaa 36.3. 36.4 asetuksessa, joka edellyttää komissiota hyväksymään delegoidun säädöksen muita vapaaehtoisia tietoja koskien. Tässä on kyseessä artikla 36.3 elintarviketietoasetuksesta. Sinne vaaditaan komissiota hyväksymään täytäntöpanosäädöksiä, jotta voidaan harmonisoida allergiatietoja ja kasvissyöjille ja vegaaneille tarkoitettuja tietoja ja tiettyille väestön osalle tarkoitettuja elintarvikkeita. Kysymys kuului, aikooko komissio hyväksyä muita delegoituja säätöjä, sään, säädöksiä hyväksyä? harmonisoidakseen kriteerejä muiden vapaaehtoisten tietojen kohdalla? Vastaus on, että emme aio näin toimia. Ei se sulje pois kuitenkaan sitä, että mikäli tarve ilmenee, voisimme näin kuitenkin tehdä, mutta tällä hetkellä emme ole havainneet mitään tarpeita tämän tyyppisiä sääntöjä varten, niin että lisättäisiin vielä – muun tyyppisiä vapaaehtoisia tietoja artiklan 36.3 alle. Thank you very much. Comments on this one? Kiitos. Onko kommentteja? Edustaja Sommer. Ich bin äh, sehr erstaunt, dass die Kommission nicht der... Olen hyvin ällistynyt, että komissio ei ole sitä mieltä, että nämä kansalliset merkintä äh, järjestelmät, joita syntyy hänemmän, eivät häiritse sisämarkkinoita. Onko komissio unohtanut sen, että lähes 90 prosenttisesti elintarvikealalla on pk-yrityksiä? Miten oikeusvarmuus turvataan näille pk-yrityksille? Miten ne voivat viedä muille EU-maiden markkinoille, jos komissio sanoo, että no, tuollaiset kansalliset järjestelmät – Ranskassa eivät liity artiklaan 35 ja siksi ne voidaan sallia. Itse asiassahan tämä on tällainen pakkojärjestelmä, pakollinen järjestelmä kansallisella tasolla. Eikö tässä tule muitakin pääosastoja toimimaan? Tässähän haitataan kilpailua. Elintarvikemerkinnät hän haluttiin yhtenäistä, että sisämarkkinat voisivat toimia paremmin. Ennen kaikkea haluaisin tietää, voisiko komissio selvittää vähän myös kansallisten järjestelmien tieteellistä pohjaa. Niinhän asetuksen mukaan on tarkoitus. Tai sanooko komissio, että meidän ei tarvitse tieteellistä perustaakaan tarkastella, kun tämä liittyy artiklaan 35 Silloinhan komissio sallisi ihan mielivaltaiset järjestelmät. Voi, sitten voitaisiin merkitä ihan miten tahansa elintarvikepakkaus. Ei se antaisi kuluttajalle lisätietoa siinä mielessä, jota me ajamme takaa, kun hyväksymme tämän asetuksen. Thank you. Um, I... niin, <clears throat> kiitos. Haluan täsmentää sen verran, että, että komissio on, on ollut tekemässä, tai äh, oli määrä tehdä äh, näistä oikeasuhtaisuudesta, millä, mitkä sisämarkkinaulottuvuudet sillä artiklaan 35 mukaisesti, tai vai oliko, oliko sitten kyse artiklasta 36, jo 35 tai kuusi. Eli että joka tapauksessa tästä toimenpiteestä on ilmoitettu. Ja tämä, äh, tämä kolmikko, kolmaset, eli siis tämä tekniset äh, äh, määräykset, että onko niistä tiedotettu. E, e, DG Grove on, on ollut tässä vastuussa vetovastuussa näissä muutkin osastot, oikeuden yksikkö mukaan lukien, ovat kaikki olleet eh, samassa veneessä. Artikla 35 eh, mukaiset eh, toimet. Sanotaanko niin, että siellä on olemassa mahdollisuus jäsenmaan hyväksyä tällaiset järjestel- kansalliset järjestelmät, on se sitten 35 pykälän alainen tai ei tässä on nimenomaan määrätty, että näin voidaan tehdä. Ja sitten tulevat nämä eri kriteerit näissä kansallisissa järjestelmissä, jotka, joiden pitää sitten katsoa katsottavat eivät riko kilpailusääntöjä ja että ovat markkinasääntöjen mukaisia ja, ja, ja noudattavat sitten 35 artikassa määrättyjä kriteerejä, koska oikeudellisessa mielessä tämä ei kuulu siihen, nämä järjestelmät eivät kuulu sen piiriin, mutta joka tapauksessa pitää huolehtia siitä, että se on oikeasuhteinen ja ylipäätänsä kun sitä sitten tarkastellaan, sitä oikeasuhteisuutta, niin sitten mietitään, tarvitaanko jotain muita toimenpiteitä, että tämä velvoite toteutuu. Ranskalta on tullut aika paljon tieteellisten tausta-aineistoa erilaisista selvityksistä ja tutkimuksista, jotka osoittavat, että tämä on toimiva käytäntö – ja se tapa, miten ovat sopineet ja päättäneet näistä eri kriteereistä, joilla eh, sitten esimerkiksi, esimerkiksi tämä Nutriskoren eh, eh, ohjeisto täyttyy, täyttyvät. Ranskassa on perustettu tämä tietty valiokuntakomiteakin, jossa on edustus äh, alan, alan toimijoiden ja muiden sidosryhmien parista, jotka äh, pitävät äh, kokouksia muutaman kerran vuodessa. Me olemme käyneet siellä tarkkailijana muutaman kerran ja sitten sielläkin esimerkiksi kommentoineet näitä vaikkapa Ranskan ensimmäistä versiota luonnosta pyytäen muutoksia niin, etteivät, etteivät nämä määräykset sitten muovaudu mm, pakolliseksi tai ettei niitä edes mielletä sellaisiksi, koska sitten nämä ovat aivan riian raskaita tuottajille. Esimerkiksi juuri mitä tulee erilaisiin sanktioihin, muihin pakotteisiin ja sen varmistamiseksi, että elintarvikeala voi sitten vapaasti ottaa sellainen järjestelmä käyttöönsä, mutta eivät, eivät ole velvoitettuja sunkaan näin tekemään. Okay. Selvä. Edustaja Sommer. No aina. Minulla olisi vielä lisäkysymys koskien kasvisruokaa ja vegaanielintarvikkeita. Ymmärsinköhän nyt komission oikein? Onko niin, että komissiolla ei ole tässä toiminnan tarvetta komission kannan mukaan? Eikö komissiolle sitä mieltä, että nämä elintarvikkeet pitäisi jotenkin määritellä, jotta voidaan huolehtia siitä, että kuluttajat, jotka ostavat näin merkittyjä elintarvikkeita todella saavat kasvisruokaa tai vegaaniruokaa. Eli määritelmän perään kyselisin. Okei. Okay. Selvä. Olkaa hyvä. Eh, in fact, I would like to precise that... Haluaisin täsmentää, että tässä vastauksessani en viitannut tähän tiettyyn kysymykseen, joka koski säädöstä, kasvisruokaa ja vegaaniruokaa, vaan totesin, että komissio ei ajattele, että meidän pitäisi lisätä tähän luetteloon 36 artik- kolme artiklan alla näitä varten on siis hyväksyttävä sääntöjä, niin emme aikonut tähän lisätä uusia asioita. Meidän on nyt hyväksyttävä ja näitä varovaisuussääntöjä varten ja vegaaneja varten. Ja myös näitä tiettyjä väestöryhmiä varten e, tarvittavia tietoja, mutta emme olleet sitä mieltä, että näiden kolmen lisäksi pitäisi lisätä vielä muita kategorioita, mutta jos puheenjohtajalle sopii, täällä esitettiin erityiskysymys juuri tästä asiasta, jäsen Turves näin teki ja jos sopii, niin voisin tästä kasvin, kasvisruokamerkinnästä vielä pidemmin puhua. Kuten sanoin, niin laillinen velvoite on olemassa. Siitä ei ole mitään epäilystä. Mitään määräpäivää tässä ei ole. Komissio on keskittynyt niihin toimiin, joita pidettiin prioriteettina – Tällä hetkellä meillä on paljon tällaisia kynnysvelvoitteita ja näin ollen emme voi sitoutua mihinkään tiettyyn päivämäärään koskien tämän toimen hyväksyntää. Oikeudellisesta tilanteesta vapaaehtoiset ver- merkinnät vegaani- ja kasviruoka varten niiden on noudatettava yleisiä kriteerejä, jotka eivät ehkä riittäviä, eivätkä tarpeen, tarpeen, tarpeeksi tiu, tarkkoja, mutta tietojen pitää olla selkeä, ei harhaan jo, jo, johtavia eikä sekavia. Hiljattain Euroopan tuomioistuimestaan oli oikeuskäytäntöä. Kyseessä oli niin sanottu Tofutown asia ja se liittyi sääntöihin koskien meijeri tuotteita. Onko esimerkiksi mahdollista käyttää kasvipohjaista maitoa tai soijamaitoa? Tämä ei oikeastaan ole ongelma tässä. Meillä on muitakin kysymyksiä, joita jatkuvasti saamme tältä sektorilta koskien vegaani-sanan käyttöä, mutta oikeuskäytäntö antaa hyödyllisiä kriteerejä jäsenvaltioille tässä tapauksessa niin, että voitaisiin paremmin määritellä, onko vegetaarinen tai kasvisruoka harhaanjohtava käsite vai ei. selvästi kysyn, mikäli kysyntää on, niin kysyntä siis on kasvisruoan osalta, eh, mikäli resurssien osalta tilanne paranee, niin komissio tietenkin tulee noudattamaan oikeudellisia velvoitteita. Mahtavaa, kiitos. Meillä on pari kysymystä jäljellä. Yksi liittyy poikkeuksiin, asetuksen poikkeuksiin. Ehkä voisitte vastata siihen. Kyllä. Itse asiassa tässä on kyseessä poikkeus. Susan Meliorin kysymys, tämä liittyy siihen poikkeusmääräykseen, joka liittyy alkoholijuomien merkintään. Ainesosat ja kalorimäärät. Ja kysymys kuuluu, mitä komissio suunnittelee tekevänsä maaliskuussa 2018, kun saamme kertomuksen tai ehdotuksen teollisuuden puolelta, itsesääntelyehdotuksen siis. Kävimme erittäin hyödyllisiä keskusteluita edustaja Somerin järjestämässä tilaisuudessa muutama viikko sitten. Kaikki sektorin edustajat olivat edustetuina ja siellä katettiin monia näistä kysymyksistä. Meidän käsityksemme tähän mennessä on se, että ala tekee kyllä nyt töitä tämän kysymyksen kanssa ja pyrkii löytämään ratkaisun. Ala pyrkii esittämään ehdotuksen, vaikka hankaluuksiakin on ja paljon avoinna olevia kysymyksiä. Erityispiirteitä toki on. Niin voi olla vaikea nykylainsäädännön puitteissa vastata. Tietenkin komission kertomuksessa komissio on luvannut, että jos ei pidetä tätä paremman sääntelyn periaatteiden mukana tutkimme tätä asiaa. Vaikutusten arvioinnin kautta tämä saattaa myös painostaa tätä alaa esittämään hyväksyttävän ratkaisun, jotta voidaan välttää siis pakolliset säännöt, sitovat säännöt. Mitä aiomme siis tehdä? Ensin katsomme, mikä on alalta tuleva ehdotus. Varmasti tärkeä kysymys on ainakin se, kuinka monet ovat sitoutuneita, kuinka monet toimijoista tällä alalla sitoutuisivat tähän lähestymistapaan, koska ajatushan on se, että saadaan kaikki toimijat mukaan. Olemme totta kai valmiita keskustelemaan tästä ehdotuksesta edelleen alan edustajien kanssa, kaikkien osapuolten kanssa, että tämä koskee. Jos on tarpeen, niin voidaan sopeuttaa tätä keskustella Joten ei niin, että alalta saadaan ehdotus ensimmäinen päivä maaliskuuta ja komissio sitten sanoo, että olemme tyytyväisiä tai sitten emme, vaan lisäkeskusteluita käydään hyvin avoimessa hengessä. Kaikkien sidosryhmien kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Käsittääkseni ei ole lisää kysymyksiä. Ja vielä yksi kysymys. Ilman mikrofonia. Haluatteko esittää lisäkysymyksen? Jos ei liity tähän kohtaan, niin päätetään tämä kysymysten käsittely ensin. Viimeinen liittyy sääntöihin usein kysymyksiin, jos ei ole määräaikaa. Tämä on tämmöinen yleinen kysymys, joka muistuttaa komissiota sen oikeudellisista velvoitteista koskeen kattaen kaikki erilaiset asiat. Erityisesti sinne viitataan komission velvollisuuteen velvollisuudet, eh, eh, säännöt eh, annoskoista, erilaisten kriteerien, kriteerien määritelmistä, erilaisten kouluttajaryhmien rooli. Yleisenä kommenttina toistan sen, mitä jo aiemmin totesin, eli että olemme kylläkin perillä oikeuksista velvoitteistamme, niitä me kyseenalaista, teemme parhaamme edetäksemme tärkeysjärjestyksessä. Nyt meillä on tiettyjä henkilöstörajoitteita ja aika paljon työtä. Työtä on runsaasti, koska aika odottamaton määrä tällaisia merkintä, merkintöihin liittyviin seikkoihin on Äh, kertynyt esimerkiksi kansalliset merkintäsäännöt ja niiden toteuttaminen sitovat, äh, sitoo kolmen virkailijan työt. Äh, tähän näihin vegetaareihin, vegaaneihin ja luettavuuteen olen jo vastannut, mitä tulee annoskokoihin. Se, mistä, mitä sanoin, olemme myöskin elintarvikealan kanssa keskustellut, jossa on pyritty sitten määrittelemään nämä annokset. Tietysti kannustamme äh, elintarviketeollisuutta alkaa tätä, tämän, tähän asian suhtautua äh, vakavammin keräämällä kokemuksia tästä, ja tämä, voisivat tämä, tämä voisi edesauttaa tietysti sitä työtä tulevaisuutta silmällä pitäen myöskin tällä alalla. Tämä on komissiolle haastava, vaikea tehtävä. Ja äh, alan asiantuntemus ja tietämys on tietenkin tässä hyvin tervetullutta. Mitä sitten näihin viitearvoihin tulee esimerkiksi lasten osalta? Niistä sanoisin sen verran, että, että toki on olemassa velvoite mutta eh, elintarviketoimijoiden on mahdollista käyttää erilaisten eh, ihmisryhmien viiteryhmiä, jos kansallinen lainsäädäntö näin eh, sanoo tai sen mahdollistaa. Pitäisi nimittäin olla tietynlainen tieteellinen pohja tälle. EFSA ei ole vielä saanut valmiiksi omaa kantaansa näitä viiteryhmien Äh, osalta, mitä tulee pieniin erilaisiin mikropitoisuuksiin. Äh, komissio määrittelee nämä viitearvot yleiselle väestölle, noin kokonaisväestölle, ja nämä viite, viitearvot myöskin vauvoille ja pikkulapsille, joita 6, äh, 2013 asetuksessa on määritelty, jossa puhutaan näistä erityisryhmistä siis väestöryhmistä. Tällä tavalla ajattelimme edetä. <clears throat> Ja kun tämä tieteellinen työ on saatu valmiiksi, me sitten siitä pikkuhiljaa etenemme, kun sitten yleisellä väestöllä ensin nämä viitearvot on määritelty, sitten näiden pienryhmien arvot ovat seuraavaksi tärkeässä järjestyksessä. Kiitos. Edustaja Sommer. Ich habe doch noch eine Nachfrage Portion. Kiitos. Annoskoosta vielä lisäkysymys. Komissio tietää, kun olen kysynyt tätä monet kerrat. Koska komissio pohtii tätä annoskoko kysymystä? Useat kerrat viime vuosina olen saanut vastauksen, että me emme käsittele tätä, kun tässä ei ole aikapainetta. Me emme halua käsitellä tätä, emmekä siksi käsittele. Tämä vastaus on saatu pääosastolta useat kerrat viime vuosina. Asetus on ollut voimassa kuuden vuoden ajan. Astui voimaan marraskuussa 2011. Suuret elintarvikeyritykset suunnittelevat nyt uutta merkintäjärjestelmää, joka perustuu annoskokoon. Ja jälleen nämä yritykset päättävät annoskoon itse. Kysyisin nyt, kun tämä ei liity siihen, että kaiken kaikkiaan teollisuus pohtii sitä, miten annoskoko voidaan määrätä niin, että se sopii meidän säädöksimme. Mutta jos nyt on päästy niin pitkälle, että globaalit pelaajat laskevat itse annoskokonsa, ehkä vähän sitten vähättelevät kaloripitoisuutta esittämällä niin pientä annoskokoa, että se ei ole oikein realistista. Siksi olisi ollut parempi, että komissio oli esittänyt nämä annoskoot. Tämän pitäisi nyt olla prioriteetti komissiolle, että mahdollisimman nopeasti todetaan annoskoot. Kyllä minä ymmärrän, että tämä vaatii paljon työtä. Tiedän senkin, että komissiossa ei ehkä ole henkilöstöä riittävästi, mutta nyt tarvittaisiin kyllä vähän toimintaa. En kaiken ymmärrä, miksi ei tehdä komissiossa nyt mitään ja ajatellaan aina, että kyllä ala hoitelee tämän asian. Eikö ole ajateltavissa, että jotkut yritykset käyttävät omiin tarkoitusperiinsä näitä porsareikiä, joita asetuksessa on. Kiitos. Thank you. Kiitos. Haluatteko vastata? Edustaja Kadenba, teidän kysymyksenne. Meine, meine Frage geht in eine etwas andere Richtung, aber wir haben... Menee vähän eri, eri suuntaan, mutta meillä tässä aina tätä aika, aika pulassa äh, on äh, äh, estänyt tätä ja näyttänyt, mitä ovat nämä, äh, ovatko onko näissä äh, tällaisten reseptorien vel, ilmoitusvelvollisuus, onko sellainen olemassa vai on tässä hiukan eri, eri koost, koost, koostumus kuin tilat kuluttajan tiedossa välttämättä ei aina heti sitä oivalla siitä. Se tässä, onko tässä eri jäsenmäisessä eri alueella käytetään eri, erilaisia tällaisia Eh, erilaisia eh, reseptejä. Eh, voiko tässä olla sitten mahdollisuus jotenkin tuotantoa jollekin, vaikka esimerkiksi että Itävalta, Itävalta, itävaltalaiset tai, tai joku Unkari olisi siellä naapurimaana, ja tässä tällaisten ruokareseptien ää, käyttämisessä. Meiltä ennen tätä sokerikiintiötä oli sellainen huolikin, että että tämä raaka sokeri eh, eh, valmistetaan uuden eri menetelmin, eri eh, valmistusreseptin mukaan sitten tällä iso glukoosi olisi siinä eri, eri tavalla sitten hajonnut. Eli olisiko, onko näistä sitten tietoa näissä, näissä merkinnöissä, onko ylipäätänsäkään velvollisuutta tämmöisistä asioista – erikseen eh, ilmoittaa tai sitä näihin merkintöihin lisätä, eli juuri tällaisen raaka-aineena olevan sokerin tuotantomenetelmät. Eli ihmisen haluaa tietää, mitä, mitä ostaa. Et, et, tässä on sitten oikeasti tässä tuotteessa tapahtunut jonkinlaisia muutoksia, niin se, tämmöiset muutokset näkyisivät sitten myöskin näissä, näissä merkinnöissä. When you're ready. Kiitos. Haluatteko vastata? There is no obligation. että ei, ei ole mitään velvoitetta nykysääntöjen alla, että pitäisi ilmoittaa reseptimuutoksesta tiedot koskevat ainoastaan saattaa villa olevia tietoja ainesosaluettelossa, jos elintarviketoimijoilta vaadittaisiin sitä, että varoitettaisiin aina reseptimuutoksesta, että kyseessä olisi uusi resepti edellyttäisi uusia säädöksiä lainsäädännössä. Olemme kyllä nähneet, että näin on tehty vapaaehtoisesti toimijoiden taholta, erityisesti kun kyseessä ovat allergeenit. Tämä kysymys on ollut keskustelussa myös allergiapotilaiden keskuudessa, kun he ovat tällaista vaatineet. Tämä on siis uusi aihe, joka mahdollisesti tulee käsittelyyn sitten, kun arvioimme olemassa olevan sääntöjen asianmukaisuutta mahdollisesti uusissa sääntelypuitteissa, mutta nykysääntöjen alla näin ei ole. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Näin olemme saaneet esitylistan asiat käytyä läpi tältä päivältä. Haluaisitteko käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. En saanut vastausta. Haluaisin vielä kerran todeta tämän. Komissio ei todellakaan pidä tätä nyt prioriteettina, tätä annoskukujen määrittelemistä. Ja taustalla on nyt myös se, että kuusi suurinta elintarvikeyritystä on nyt pohtimassa omia annoskokoja, joiden pohjalta luovat vielä oman lisää merkintänsä. Eikö komissio ole nyt sitä mieltä? että tässä mukavasti päästään harhaan johtamaan kuluttajia. Enkä halua, että komissio vastaa, että tämä olisi ristiriidassa artiklan 7 kanssa, vaan haluaisin kysyä, miksi komissio on sitä mieltä, että annoskokojen määritteleminen ei ole tärkeä asia. Miksi komissio ei halua tätä asiaa käsitellä? Useat kerrat olen saanut kuulla tämän viestin, että komissio ei halua tätä asiaa hoitaa, vaikka asetus onkin ollut voimassa jo kuuden vuoden ajan. No nyt teitä on pyydetty jotain sanomaan. No, olin oikeastaan valmistautunut tähän jo aikaisemmin ajatuksena, niin en halua täällä olla eri mieltä. Minusta on aivan oikein sanoa, että on tapahtunut uutta kehitystä markkinoilla. Meillä on tämä uusi aloite. Emme tiedä, johtaako se johonkin vai ei. Tietääkseni tällä hetkellä tämä järjestelmä on edelleen keskustelujen alla, joten ei ole mitään takeita siitä, että se hyväksyttäisiin sellaisenaan. Tiedämme, että teollisuus on ottanut mukaan ajatuksen näistä annoksista. Se on muuten asia, joka, jota jotkut sidosryhmät eivät ole erityisesti arvostaneet, mukaan lukien kuluttajat – Komissio ei ole virallisesti antanut näkemystään asiaan, mutta komissio on myös ottanut esille joitakin kysymyksiä, jotka koskevat annoksien käyttöä tiedon esittelyssä. En kuitenkaan ymmärrä, että tämä olisi asia, joka meidän on pakko ottaa huomioon. Se on laillinen velvoite. En halua sanoa, että emme aio sitä käsitellä. Kaikki, mikä on asetuksessa mukana, on tarpeellista. Emmekä ole väittämässä täällä, ettei se olisi tarpeellinen. Prioriteetit on määritelty toisten prioriteettien mukaan. Tällä tavalla olemme tehneet työtä. Meillä on prioriteetteja, jotka ovat eräpäivien ja eri velvoitteiden määrittelemiä, tai ne liittyvät menettelyiden tai avoimuuden, avoimuutta sääntöjen noudattamiseen ne voivat liittyä, tai e, niin, että vastataan koko ajan tuleviin kansallisten kyselyihin vaatimuksiin. Komissio siis pyrkii nyt täyttämään lailliset velvoitteensa. Teemme parhaamme. Minä voin panna merkille tämän päivän keskustelut, koska Sommerin esittämä asia on aivan oikeutettu. Ja voin välittää sen DG Santen hierarkialle ja komissiolle. Ähm, Kiitos oikein paljon. Luvallanne vielä lisäkysymys, jota en luetellut sinne kysymysten joukkoon, mutta ehkä komissio voisi kuitenkin vastata näistä transrasvoista. Transrasvoista on alustavaa vaikutusten arviointi. Ehkä komissio voisi vastata kysymykseeni. Saadaanko tällä lainsäädäntökaudella vielä komission ehdotus siitä, miten transrasvoihin suhtaudutaan elintarvikkeissa? Aiotaanko määritellä tietyt raja-arvot? koska vaikutusten arvioinnissa puhutaan siitä, että tarvitaan tietyt raja-arvot, mutta ei välttämättä merkintöjä. Saammeko ehdotuksen vielä tällä lainsäädäntökaudella? Kiitos. Thank you. Um, indeed the... Kiitos. Äh, tämä tosiaan niin vaikutuksen arviointi työ on meneillään. Ja uskomme, että komissiota voisi vielä olla tulossa eh, ehdotusasiasta ennen vuotta 2019. Eli aikomuksemme on ensi vuoden aikana jonkinlainen ehdotuslaatia. Katsotaan sitten missä muodossa, onko se, että onko se sitten asetuksen muotoinen taikka, eh, tai tällainen muu päätös Äh, kyllä, äh, kuten sanottu, asia, asia äh, on vireillä, kuten sanottu, että vielä tämän lainsäädäntökauden aikana saatte sieltä ehdot, meiltä ehdotuksen. Something else? Oliko vielä muuta? Thank you very much. Jos ei, niin kiitos oikein paljon. Näin tämän päivän asiat on hoidettu. Seuraava kokous on 27. päivä marraskuuta.